Ah ja, äh, Ocampo. Ja.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 colleghi, procediamo alla... No niin, kollegat. Nyt voimme jatkaa kuulemistilaisuudella, joka koskee EUn roolia pitkittyneissä konflikteissa. Ja tämä koskee erityisesti Etelä-Kaukasusta ja Transnistriaa. Georgian konflikti vuoden 2008 elokuussa myllärsi koko Etelä-Kaukasuksen ja Euroopan unioni lähti tässä liikkeelle. Ensin saatiin aikaan tulitauko ja sitten seuranta missio. Tämä konflikti johti myös siihen, että alettiin pohtia näitä pitkittyneitä konflikteja, jotka voivat milloin tahansa äityä varsinaiseksi konflikteiksi, jos ratkaisua ei löydetä. Jo vuonna 2004 komissio totesi, että EU ei voi ainoastaan keskittyä poliittisiin ja taloudellisiin haasteisiin lähialueillaan, vaan sen täytyy etsiä vakautta ja puuttua kriiseihin muulla tavoin. Ja täh, näin todettiin Prahan julistuksessa tuona vuonna. Ja itäisen kumppanuuden kautta ja Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan ja kun meillä on nyt ulkopolitiikan korkea edustaja, niin meidän täytyy pohtia nyt sitä, mikä voi olla EUn rooli, kun lähdetään ratkaisemaan tällaisia pitkittyneitä konflikteja. asiasta on laadittu valiokunnassamme mietintö, jonka esittelijä on Kirilov. Se liittyy tähän äh, Etelä-Kaukasian EUn strategiaan. Ja tässä keskitytään siihen, kuinka toimia voidaan koordinoida tällä alueella ja yksittäisissä maissa niin, että toimitaan tehokkaasti ja tavoitteen mukaisesti. Tänään haluamme saada aikaan keskustelua ja keskustella tästä strategiasta. Toivotan tervetulleeksi asiantuntijamme, tohtori Sabin Fischer ensinnäkin ja tohtori Sabin Fraser Gunesh sekä tohtori Jonathan Cohen. Tervetuloa. Ja heidän puheenvuoronsa jälkeen annan puheenvuoron Evgeni Kiriloville, joka voi esitellä Etelä-Kaukasuksen strategiaa koskevaa mietintöään ja sen ensimmäistä luonnosta. Eli ensin annan teille noin 10 minuuttia kullekin pitää johdanto puheenvuoron, jotta sitten päästään keskusteluun. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti ja Kiitoksia myös ulkoasevaliokunnalle kutsusta tulla alustamaan aiheesta. Tässä kuulemisessa minua on pyydetty keskittymään EUn politiikkaan ja konfliktin ratkaisuun ennen kaikkea Neuvostoliiton jälkeisessä tilanteessa keskittyen Etelä-Kaukasukseen. Mutta oikeastaan tässä haluaisin keskittyä nimenomaan ratkaisemattomiin konflikteihin, kuten minä niitä kutsuisin Etelä-Kaukasuksessa. Tässä on myös Transnistriasta joitakin tietoja. Se on jaettukin teille tämä PowerPoint-esitys, mutta en siihen puutu sen enempää omassa alustuksessani. En EUn välineisinkään aio puuttua, koska minulla on vain 10 minuuttia. Sitä paitsi siihen menisi aivan liikaa aikaa omasta alustusajastani. Mielestäni on selvää, että EUn mukanaola mukanaolo konfliktiratkaisussa tuolla alueella laajemmassa mielessä on jatkuvasti kasvamaan päin ollut viimeisten seitsemän vuoden aikana. Nyt oikeastaan keskittyisin ennen kaikkea saavutuksiin, ongelmiin tai epäonnistumisiin Etelä-Kaukasuksen alueella. Ensinnäkin muutama sana saavutuksista. Kuten totesin, EUn läsnäolo on kasvanut 2003 alkaen sen jälkeen, kun sinne nimitettiin erityisedustaja etelä siis. Yleisestikin ottaen voitaisiin sanoa, että EU on onnistunut syventämään kahdenkeskisen suhteitaan kolmen tasavallan kanssa etelä koska EU on hyvin rajallisesti ollut mukana vuoristokaravahin kriisissä, niin arviointi saavutusten ja epäonnistumisen osalta keskittyy pelkästään Georgiaan ja kuten tiedämme, sitten elokuun 2008 sodan Venäjän ja Georgian välillä, niin EU on ollut hyvin tärkeässä asemassa konfliktin ratkaisussa niin, että näiden maiden välinen päättyy 2008 elokuussa. Se on käyttänyt erinäisiä välineitä myös, jotta voitaisiin E- estää kriisin laajentuminen. En mene tässä sen pidemmälle yksityiskohtiin välineissä, mutta siitä on tietoja Niin Sitten noin kielteisemmässä mielessä on totta kai myönnettävä, että EU muiden kansainvälisen toimijoiden tavoin pystynyt estämään sodan syttymistä 2008 elokuussa, huolimatta siitä, että yhä enemmän olimme läsnä olleet aikaisempina vuosina, huolimatta diplomatia oli käytetty 2008 alkupuoliskolla. Sodan jälkeen unioni ei pystynyt painostamaan Venäjää noudattamaan tuli aseleposopimusta. Ja sitten syntyi uusi status quo Georgiassa ja EUMMkään ei pysty täytäntöpanemaan omaa toimeksiantoaan, koska se ei pääse Abhaasian eikä Etelä-Osetiaan. Geneen neuvottelut ovat aika löysät puitteet, vielä ei ole selvää, saadaanko edistystä siellä aikaan, mutta vaikka totta kai kohtuuden nimissä on sanottava, että ihan no, nämä välineet eivät ole, olleet kovin hyviä olleet Geneven keskusteluissa. Siellä on kysymysmerkkiä. Vuoristo on vaikea arvioida EUn vaikutuksia. Eli yhteenvetona EUn läsnäolo Georgiassa on merkittävästi vahvistunut, mutta huolimatta jostakin saavutuksista edelleen se on aika satunnaista ja haurasta. Totta kai elokuun 2008 sota on mutkistanut aika lailla tilannetta Georgiassa. Sillä on totta kai myös vaikutuksia EUnkin politiikkaan. Nyt haluaisin käsitellä esteitä, joita on EUn menestyksellisemmälle politiikalle konfliktien ratkaisulle Etelä-Kaukasuksella. Periaatteessa minusta on neljä tekijää tai dilemmaa, jotka murentavat EUn menestyksellistä politiikkaa tuolla alueella. Ensinnäkin tämä ristiriita sen välillä, että meillä on kehitysvetoinen lähestymistapa tai etnispoliittinen tai identtiin perustuva lähestymistapa konfliktissa. Jos ajatellaan pitkän aikavälin politiikkaa, niin EU korosti kovasti, pitkällä aikavälillä ainakin, poliittista ja taloudellista kehitystä, varsinkin konfliktin ratkaisu. Totta kai ajatuksena tässä on, että kun nämä asianomaiset maat muuttuvat vakaiksi demokratioiksi ja vauraiksi talouksiksi, niin se auttaisi luottamuksen rakentamista ja yhteensovitusta. Ja ennen mitä myöhemmin myös nämä alueet integroitaisiin separatististen pyrkimysten pyrittyjen jälkeen myös ajatellen heidän omaa parempaa tulevaisuuttaan. Tietyn ajan tämä vaikutti lupavalta Etelä-Ossetiassa. Siellä oli erinäisiä sekarakenteita, hyvin avoimet rajat etnisten, etnisten yhteisöjen kesken. Mutta jos on selvä rajalinja separatistialueiden ja asianomaisen valtion välillä, kuten on tilanne Abhaasiassa ja Vuoristokaravahissa, niin tämä lähestymistapa ei oikein vaikuttaisi tukevan luottamuksen rakentamista tai konfliktin rakentamista. Saattaa olla vaarana jopa, että se vielä syventää kuilua etnisten yhteisöjen kesken. Yksi mutta tässä on nimittäin ei sen paremmin naapuruspolitiikka kuin itäinen kumppanuuspolitiikkakaan ovat tarjonneet mitään jäsenyysmahdollisuuksia siis Georgialle tässä tapauksessa. Ja siksi EUn kyky on aika rajallinen tukea kehitystä tai antaa tehokkaasti ehdollista apua. Tästä syystä EU ei oikeastaan myöskään olemaan se vahvempi kuin kolmansien maiden merkitys on ollut poliittisesti taloudellisesti. Tässä tarkoitan Venäjää tai Armeniaa. Kuitenkin, että käytettäisiin pelkästään kehitysvetoista lähestymistapaa, niin EU on tavallaan aliarvioinut etnispoliittista identiteettiulottuvuutta konfliktien jälkeen ja joskus jopa vielä pahentanut tämän takia. No niin, sitten kahdenkeskiset suhteet versus välitys ja luottamuksen rakentaminen. Kaikki välineet, joita on käytetty konfliktin ratkaisussa Etelä-Kaukasuksessa, toteutuvat kahdenkeskisten suhteiden kautta. Ja tämä vie pohjaa tietenkin EUn mahdollisuutta toimia välittäjänä konflikteissa ja rakentaa luottamusta. Mielestäni tämä dilemma on ollut erityisen räikeää Georgiassa. Jälleen kerran nimittäin ruusuvallankumouksen jälkeen Saakashvilin hallitus on aktiivisesti lovannut EUn mukanaolon puolesta osana laajempaa strategiaa konfliktiratkaisussa, osana siirtymistä NATOon ja transatlanttisia suhteita. Tähän liittyy myös nationalistinen lähestymistapa näihin liittyen tunnustamattomiin alueisiin. Tässä nimenomaisessa tilanteessa EU nähtiin yhä kasvamassa määrin Georgian hallituksen liittolaisena sekä Abhaasiassa että Etelä-Ossetiassa. Totta kai tämä esti tai vähensi sen kykyä olla välittäjänä konfliktissa. Entä sitten vuoristokaravah? Niin EU on tässä tavallaan puun ja kuoren välissä. Nimittäin Naapurus- ja etäisen kumppanuuspolitiikassa EU yleensä kehittää kumppanuussuhteita sekä Armenian että Azerbaidžanin kanssa. Ja koska nämä valtiot ovat käytännössä sotatilassa vuoristokaravahin takia, niin on hyvin hankalaa löytää mitään lopullista kantaa myöskään konfliktinratkaisuprosessissa EUn taholla. Sitä kolmanneksi, mitä odotuksia on ja mitä näkemyksiä on näissä konfliktimaissa. Mielestäni on tärkeää nyt todeta, että EUn politiikka konfliktiratkaisussa ylipäätään tuolla alueella on aina ollut reagoivaa, ei niinkään aloitteellista. Ja tästä syystä se on hyvin paljon riippunut asianomaisten valtioiden pyynnöistä. Tässäkin on valtavia eroja olemassa Georgian ja vuoristokarabahin konfliktin välillä, kuten jo mainitsinkin. Vallankumouksen jälkeinen hallitus Georgiassa halusi EUta kovasti mukaan. Armeen ja Azerbaijan eivät kuitenkaan he eivät osanneet tai eivät halunneet EUn olevan enemmän mukana. Sillä on omat hyvät puolensa ja Armeenin kohdalla se on vahvistanut suhteita Venäjään myös neuvotteluprosessin aikana. Azerbaijanin kohdalla puolestaan on tiettyä pelkoa, että jos EU on enemmän mukana, enemmän on EUn edustajia ja vuoristokaravakin viranomaisten kanssa suhteita, niin voi olla, että tämä saa kansainvälistä legitimiteettiäkin ja se olisi puolestaan Azerbaidžanin haitaksi pitkällä aikavälillä. Yleisesti ottaen voidaan väittää, että Yleensä ei ole kiinnostusta EUn suurempaa roolia kohtaan ollut, mutta tämäkin perustuu yleisempään käsitykseen konflikteista ja kansainvälisistä suhteista tuolla alueella. Edelleen geopoliittinen ajattelu on taustalla vahvasti. Totta kai tämä ajattelu ei oikein sovi yksin EUn oman käsityksen kanssa roolistaan pehmeänä valtana, voimana tavallaan, kun on kyse postmodernista käsityksestä turvallisuudesta. Tässäkin se on huonosti sopinut näihin saappaisiin. Ja sitten lopuksi toteaisin vielä jotain EUn, johdonmukaisen EU-strategian puutteesta. Olen tässä maininnut jotakin tekijöitä jo aikaisemmin, ja mielestäni ne ovat kaikki pahentuneet siitä syystä EUlla edelleenkään ole mitään johdonmukaista strategiaa politiikkaansa varten konfliktin ratkaisussa tuolla alueella kolmesta syystä lähinnä. Ensinnäkin, jos ajatellaan yhteistyötä EU-toiminnassa, se ei kovinkaan minulle toiminut ja tämä on tullut hyvin selvästi esille. Ja toiseksi, että jäsenvaltioiden kesken on edelleen erimielisyyttä siitä, minne, mitä pitäisi korostaa, minne painottaa tätä etelään vai itään. Ja totta kai kolmanneksi on vielä selvä kuilu jäsenvaltioidenkin kesken olemassa Venäjän suhteessa. Tämäkin on ollut erityisen näkyvä Georgian kohdalla. Nimittäin viimeisten parin vuoden aikana nämä kaksi konfliktia pikkuhiljaa ovat muuttuneet suoraksi vastakkainasetteluksi Georgian ja Venäjän kesken. Tämä on tavallaan halvaannuttanut EUta, no, estänyt sitä toimimasta sodan jälkeen. Eli tämän analyysin pohjalta esittäisin kolme lyhyttä kommenttia liittyen EU-politiikan tulevaisuuteen konfliktin ratkaisussa tuolla alueella. Ensinnäkin EUn täytyy uudelleen miettiä kehitysvetoista lähestymistapaansa. Kehitys näissä valtioissa voi olla hyvin hyödyllistä ja tärkeää joissakin konflikteissa, mutta ei sillä välttämättä saada toivottuja tuloksia kuitenkaan muualla. EUn oma arvio eri konflikteista pitäisi ottaa huomioon myös etnispoliittisen ulottuvuuden tai identiteetin, kuten totesin näissä konflikteissa, ja ottaa tämä mukaan pohdiskeluun strategioista ja politiikasta. Toiseksi, oi, Here we go. Uh, I think that the EU needs to be aware of the limits of its bilateral... EU pitää myös kehittää kahdenkeskisiä, kahdenkeskistä lähtymistapaansa itäisiin naapureihin, jos ajatellaan se, että EU on aivan oikeutetusti kiinnostunut toimivisiin suhteisiin noiden maiden kanssa tai ylipäätään tuolla, tuon alueen kanssa, niin me emme voi välttää tätä lähestymistapaa, mutta minä uskon, että EUn pitäisi kuitenkin pitää myös varalla näitä välineitä, joita voisi antaa muitakin tulla mukaan aktiivisesti konfliktin rakentamisessa. Ja Jonathan varmasti puhuu jotain kansalaisyhteiskunnan toimijoista. Heilläkin saattaa olla tärkeää ratkaisevakin osansa tässä yhteydessä. Haluaisin myös mainita tässä, koska se on aika tärkeää että näiden ensimmäisten kahden kohdan kanssa, että esimerkiksi ajatus siitä, että on mukana ilman tunnustamista. Viittas enempi on tätä ajanut, peräänkuluttanut. Se menee nimenomaan siihen suuntaan ja ehkä EUnkin pitäisi omaksua se kantaa. Kolmanneksi Käsittääkseni, kun Lissabonin sopimusta ruvetaan täytäntöön panemaan, niin meidän pitäisi miettiä laajempaa yhdenmukaistamista eri välineiden kesken. Eteläkausannukset lähempi yhteistyö neuvoston ja komission kanssa, kun meillä on korkea edustaja ja ulkosuhdehallinto. Kaikki tämä näyttää lupavalta sikälkin. Toisaalta on myös tunnustettava, että edelleen on vaikea EU-ssa päästä eroon erimielisyyksistä Venäjä-suhteissa. Jäsenvaltioiden täytyy tätä käydä läpi tätä hankalaa oppimisprosessia. Siihen varmaan kuluu aikaa, mutta itäinen kumppanuus on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Nimittäin jäsenvaltioista enemmistö kannattaa sitä myös yli tämän kuilun, josta olen aikaisemmin puhunut. Ja vaikkakaan Siinä ei puututa suoraan ratkaisemattomiin konflikteihin ainakin. Syntyisi jonkinlainen kompromissi itäisestä naapuruudesta. Sillä saattaisi olla seurannasvaikutuksia myönteisessä mielessä EU-politiikkaan konfliktien ratkaisussa tuolla alueella. Kiitoksia kovasti. Mille grazie, quindi a seguire. Kiitoksia. Seuraavaksi tohtori Fraser. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät valiokunnan jäsenet siitä, että pääsin tänne paikalle tänään että voin kertoa teille Euroopan unionista ja Etelä-Kaukasuksesta. Esityksessäni pyrin hieman päivittämään Etelä-Kaukasuksen tilannetta vuonna 2009, kertoakseni teille selkeän katsauksen siihen, missä tällä hetkellä mennään. Ja varsinkin yritän keskittyä alueelliseen ulottuvuuteen siihen, mitä alueellisesti katsoen Etelä-Kaukasuksen alueella on tapahtunut. Sen jälkeen esitän, missä Euroopan unioni tällä hetkellä on menossa ja esitän myös suosituksia sen suhteen, millä tavalla me voimme konfliktin ratkaisussa saada aikaiseksi lisäarvoa. Pyrin esittämään tämän melko lyhyesti. Viimeisin päätös Euroopan parlamentilta kaksi vuotta sitten, tammikuussa 2008, esitettiin tuolloin ja sen jälkeen tilanne on muuttunut huomattavasti. Georgian ja Venäjän välistä konfliktista elokuussa 2008 en suinkaan nyt aio puhua, koska kaikki tunnette sen niin hyvin. Mutta se oli tietysti käännepiste, jonka jälkeen tilanne muuttui huomattavasti epävakaammaksi ja edelleen virheellisesti nimitetään näitä paikallisia konflikteja jaetuneiksi konflikteiksi. Kuitenkaan 2008 tapahtumat eivät olleet ainoa negatiivinen tapahtuma, vaan sen jälkeen vuonna 2009 tilanne ei suinkaan ole huomattavasti parantunut tuolla kentällä. Venäjä rikkoi edelleen tulitautosopimusta, joka on syyskuuta 2008. Ja tarkoitan tällä sitä, että se ei ole vetänyt pois joukkojaan lukumääräisesti tai alueellisesti. Tällä hetkellä sillä on noin, ja tässä luvut ovat hyvin epäselviä, noin 5000 miehen joukko Abhaasiassa ja Etelä-Ossetiassa. Eli se on huomattavasti lisännyt joukkojensa määrää. Laadullisestikin se on muuttanut näiden joukkojen läsnäoloa huomattavasti, eli mitään illuusioita sen suhteen enää ei ole, että tällä toimittaisiin jonkunnäköisen kansainvälisen mandaatin pohjalta tai että se olisi osa ää, rauhanturvajoukkoja, vaan ne ovat vain seurausta sopimuksesta, jota etelä ja Abhasia ja Venäjä ovat kesken allekirjoittaneet. Näin ollen tilanne on muuttunut huomattavasti kentällä. Ja tämän lisäksi Venäjä selkeästikin pyrki toimimaan pitkän aikavälin suunnitelman puitteissa Etelä-Abhaasiassa. Se on tehnyt pitkän aikavälin suunnitelmia. Se on käyttänyt puoli miljardia Yhdysvaltain dollaria Abhaasian rajojen vahvistamiseksi ja sotilaisen läsnäolon lisäämiseksi. Eli odotettavissa on, että venäläiset rakentavat hyvin tehokkaan sotilastukikohdan Abhaasiaan ja huhuja on myös siitä, että Mustameren rannalla oleva sotilastukikohta saattaisi korvata jopa Sevastopolin tukikohdan laivaston tukikohtana. Mutta se ei ole ihan varmaa, sillä ei ole varmoja siitä, että onko sillä riittävästi voimavaroja tähän. Mutta tämän tyyppisistä asioista nyt huhutaan tuolla alueella. Selkeästi siis Venäjän läsnäolo on vahvistunut ja se on aikoo olla siellä pitkän aikavälin ajan. Vuonna 2009 on saatu myös nähdä Etyj-tarkkailun eh, ja YK-tarkkailun päättyneen. EUMM kuitenkin on paikalla. Sillä on hyvin myönteinen rooli Georgialla, mutta sillä on hyvin rajallinen pääsy Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan. Muilla eh, konfliktialueilla, kuten Vuoristokarabahissa, on nähty hyvin vähän edistystä. Siellä tilanne huononee. Vuonna 2009 on edelleen rikottu tulitaukosopimuksia, on käytetty raskaita aseita, on käytetty jatkuvasti tarkkaampuja ja hyvin vähän edistystä on ollut nähtävissä itse kentällä. Tämän tyyppinen epämääräinen äh, kuvaus ja synkkä kuvaus minulla on tästä tilanteesta, mutta voin tietysti sanoa, että jonkun verran myönteistä kehitystä on ollut. Ja tässä ehkä se pieni valo tunnelin päässä on ehkä se, että Turkki ja Armenia ovat äh, lokakuussa 2009 allekirjoittaneet pöytäkirjoja, mutta tämä ei ole mikään aivan yhtäkkiä tapahtunut asia, vaan se on tulosta monien vuosien neuvotteluista, neuvotteluista joita Sveitsi edesauttoi. Ja kysymys on myös vuosikymmenestä Turkin ja Armenian lähestymistä, joka on tapahtunut kansalaistasolla ja kansalaisjärjestötasolla. Eli kysymys on prosessista, joka on tapahtunut Armenian ja Turkin yhteiskuntien välillä, mikä on mahdollistanut sen, että tänä päivänä nyt ollaan päästy sitten pöytäkirjojen allekirjoittamiseen vuonna 2009. Pöytäkirjojen tavoite on kolme asiaa. Niiden tulisi luoda diplomaattisuhteet Turkin ja Armenian välillä. Niiden tavoitteena on avata pitkään suljettuna ollut raja näiden kahden maan välillä ja lisäksi luoda kahdenvälisiä valtuuskuntia näiden maiden välillä. Mielenkiintoista on se, että mikään tästä ei olisi mahdollista ilman Venäjän hiljaista hyväksyntää. Jos tunnette Venäjän historiaa, niin saatatte huomata, että Venäjä on ikään kuin tässä rohkaistut näitä kahta maata lähestymään toisiaan. Sillä on nimittäin omat taloudelliset intressinsä tässä. Se, että raja avattaisiin, merkitsisi sitä, että Venäjän investoinnit saisivat lisää potkua Armeniassa. Äh, se avaisi myöskin äh, avoimen väylän Venäjän tukikohtaan Armeniassa ja mahdollistaisi kaupankäynnin venäläisille turkkilaisille tuolla alueella. Mielenkiintoista on nähdä siis se, että Venäjä on tukenut tätä lähestymistä. Samanaikaisesti olemme saaneet nähdä viimeisen muutaman vuoden aikana erittäin vahvaa Turkin ja Venäjän suhteiden lämpenemistä. Venäjä on Turkin suurin kauppakumppani ja Turkille erittäin suuri osa sen taloudesta liittyy matkailuun. Viime vuonna ensimmäistä kertaa venäläiset turistit muodostivat suurimman turistiryhmän Turkissa. Energia-alalla Turkilla ja Venäjällä on yhteisiä intressejä Onpa sitten kysymys äh, South Stream putkistosta pääsystä merelle, äh, Mustalle merelle. Eli Turkki myöntäisi näin Venäjälle pääsyn tuonne merelle. Lisäksi kysymys on sopimuksesta rakentaa yhteisiä konsortioita Mustalta mereltä Välimerelle rakennettavaan ähm, putkistoon ja muita energiasopimuksia. Kysymys ei kuitenkaan ole pelkästään energiasta Venäjän ja Turkin lähestymisessä, vaan vain kaksi viikkoa sitten, kun pääministeri Aftogirjan kävi Moskovassa, Turkki tarjosi Moskovalle viisumivapautta ja ehdotti myös sitä, että nämä kaksi maata ryhtyisivät pitämään yhteisiä kabinettin hallitusten kokouksia Eli se rautaesirippu, joka aikoinaan monia vuosia erotti nämä kaksi maata, on nyt poistunut ja nämä kaksi maata ovat nyt voimakkaasti yhdistymässä Etelä-Kaukasuksen alueella. Minusta tätä ei tulisi tarkastella Euroopan unionin näkökulmasta uhkana, vaan Euroopan unionin tulisi pyrkiä hyödyntämään tätä uutta yhteistyötä, avoimuutta tällä alueella, pyrkiäkseen löytämään yhteistyötapoja, kun, se, kun se pyrkii rakentamaan rauhaa ja vakautta. On aivan selvää, että Venäjän ja Turkin välinen uusi liittouma on pitkän aikavälin liittouma. Näillä mailla on aivan liian paljon yhteisiä intressejä, jotta kyseessä olisi joku lyhyen aikavälin hanke. Valitettavasti se, mitä viime viikon aikana on kuitenkin nähty, on erityisesti se, että Turkin ja Armenian lähentyminen ei enää ole menossa oikeaan suuntaan. nyt tilanne on jumiutunut, viivytellään. Ja kun ajateltiin, että pöytäkirjat esitettäisiin molempien maiden parlamenteille ja että niitä tuettaisiin piakkoin, niin tämä on yhä epätodennäköisempää. Turkin ja Armenian puolella keskustelusta on tulemassa yhä kiihtyneempää ja osoit- on selkeästi osoittanut, että Turkin Turkki on pohtinut asioita uudelleen realpolitiikkoon astumassa kuvaan ja se on myöskin ryhtynyt pohtimaan näitä vaihtoehtoja. On puhuttu, että Turkki on tukenut veljiään kulttuuri, uskonnollisista muista syistä, mutta toteaisin, että se syy, miksi Turkki nyt ei enää haluakaan niin lähestyä Armenia, johtuu vain näistä taloudellisista intresseistä. Silloin kun viime vuoden lokakuussa pöytäkirjat allekirjoitettiin. Se oli sama päivä, kun Azerbaijan ja Venäjä allekirjoittavat sopimuksen kaasutoimituksista. Ja ensimmäinen ensimmäistä alkaen Azerbaijanin kaasu on virrannut Venäjälle. Tässä kohdin Turkkia varmaan alkoi huolettaa se, mistä se kaasu, josta on niin kovasti riippuen, jota se niin kovasti tarvitsee taloudellisia tarkoituksia varten, mihin tuo kaasu on menossa. Ja oli kovasti hermostunut siitä, ettei se enää saisi halpaa Azerbaidžanin kaasua. Tällä hetkellä kaasun hinta Azerbaidžanista Turkkiin on 120 dollaria tuhatta kuutiota kohti. Näin ollen siis neuvottelut ovat jumiutuneet ja se saattaa kielteisesti vaikuttaa myös vuoristokarabahin konfliktin ratkaisuun. Ähm, nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Äh, ne eivät välttämättä ole toistaan suoraan riippuvaisia, mutta ne toimivat rinnakkain. Ja jos Armenian lähestyminen hidastuu, niin valitettavasti ennakoisin myös, että vuoristo Karabahissa neuvottelussa tilanne on aivan sama. Sitten vielä muutama sana YKsta. Mielenkiintoista on se, että muutaman viime vuoden aikana ollaan selkeästi nähty, että Yhdysvallat ei ole suinkaan niin paljon läsnä tuolla alueella sekä Georgiassa, jossa se oli hyvin aktiivisestikin ähm, e-, esillä Bushin hallinnon aikana, kuten myöskin vuoristokarabahissa. No, mikä sitten on EU-tilanne tällä hetkellä? EUlla on nyt tilaisuus toimia kolmella eri tasolla – se voi olla vahvemmassa alueellisessa roolissa. Itäiset eh, kumppanuussuhteet, eh, niiden eh, aloittaminen oli tietysti hyvin myönteinen ele alueellisen läsnäolon lisäämiseksi. Ja kaikki nämä alueelliset foorumit, jotka ovat erityisen tärkeitä foorumi, foorumeja konfliktiratkaisussa. EU tulisi jatkaa näiden foorumien rakentamista, ei pelkästään niiden rakentamista ja sitten odottamista, että paikalliset tahot toimisivat, vaan sen tulisi tukea niitä poliittisesti ja rahoituksellisesti. Haluaisin myös todeta, että vaikka Lissabonin sopimus todennäköisesti tuo suuria muutoksia EU-välineisiin, on erittäin tärkeää, että EU on edelleenkin henkilökohtaisesti läsnä alueellisella tasolla tässä tällainen rooli on ollut olemassa ja on tärkeää, että sen olemassaolo jatkuu myös Lissabonin täytäntöönpanon jälkeen. Lisäksi se, kun äh, suunnattelessa eroa tai jää eläkkeelle, niin on tärkeää pohtia sitä, mikä on Ranskan rooli ja että se korvattaisiin EUn ähm, viralla. Lisäksi EU tulisi vielä pohtia sitä, mitä se voisi tehdä turvallisuusulottuvuudessaan äh, tuolla Vuoristokarabahissa. Joko sen tulisi tukea tätä turvallisuustarkkailua, jossa on viisi jäsentä, tai sitten pohtia pysyvää edustusta, edustamista paikalla. EU tulee tulevaisuudessa tarjota taloudellisia näkymiä tuon alueen maille. Esimerkiksi kattavat Vapakauppasopimukset ovat tässä suhteessa erittäin merkityksellisiä, kuten myöskin se, että ryhdytään neuvottelemaan assosiaatiosopimuksista. Se, että nämä assosiaatiosopimukset voivat todella täyttää kaikki niillä asetut vaatimukset. Niiden ei tulisi missään tapauksessa sulkea EU-liittymisnäkemyksiä. Tietysti minkään näköisiä tällaisia perspektiivejä ei tietysti voida osoittaa aivan suoraan, ymmärrän sen, mutta missään tapauksessa ei saa myöskään sulkea täysin ovia niiltä. Eli pitkän aikavälin näkymät pitäisi olla olemassa. Lopuksi Euroopan unionilla on erittäin tärkeä rooli mm, kahdenvälisissä muiden kuin hallitusten organisaation välisissä suhteissa. EU tulisi jatkaa toimintansa tällä alalla, sen tulisi määritellä selkeä strategia näiden yksiköiden kanssa. Näin on jo tapahtunut Etelä-Ossetiassa ja Abhaasiassa, mutta EU tulisi lisäksi pohtia myös sitä, millä tavalla se voisi työskennellä yhteistyössä Azerbaidžanin ja Armenian kanssa ja millä tavalla Karabahin armenialaisten ja azerialaisten kanssa, azerbaidžanilaisten kanssa tehdään työtä. Täytyy ymmärtää etelä maiden täysi koskemattomuus, mutta sen ei tulisi myöskään merkitä sitä, että ei sitouduttaisi Etelä-Osetian, Vuoristokarabahin ja Azerbaidžanin asioihin. Lopuksi tärkeää on se, että Euroopan unioni voi tarjota rohkaisuja neuvotteluissa, jotka tapahtuvat monilla eri tasoilla. Tavoitteena on se, että tuetaan, aivan kuten Euroopan unioni on tehnyt, Geneven neuvotteluiden jatkoa ja myös vuoristokarabahin neuvotteluissa pohtia sitä, millä tavalla monentasoiset neuvottelut voivat edistyä. Eli eri kohdissa eri osapuolilla on intressinsä. Keskustelujen ei tulisi keskittyä pelkästään siihen, että työskennellään azerbaidžanilaisten tai armenilaisten kanssa, vaan myös vuoristokarabahin alueella asuvien armenialaisten ja azerbaidžanilaisten kanssa. Lopuksi Ennen kuin äh, kollegani Cowan puhuu tästä asiasta, niin haluaisin vielä totea, todeta, että kansallisyhteiskunnalla on erityisen tärkeä rooli näissä asioissa. Euroopan unioni pohtii tekevänsä enemmän etelä ja Abhasiassa ja Vuoristokarabahissa. Kansallisyhteiskunta nimittäin on innostunut vuoropuhelusta ja haluaa työskennellä rauhanrakennuksen parissa – mutta tietysti kansalaisyhteiskunnan voimavarat ovat rajalliset. Se ei kykene tuomaan rauhaa alueelle, mutta se voi olla paikalla silloin, kun poliittisia sopimuksia tehdään. Se on tukemassa prosessia, mutta jos prosessi epäonnistuu, niin kuin saattaa käydä esimerkiksi Turkin ja Armenian välillä tulevien viikkojen aikana, niin kansallisyhteiskunta on silloin myöskin paikalla äh, uudelleen rakentamassa tätä tilannetta, jos neuvottelut epäonnistuvat tämä on sellainen ainutlaatuinen rooli, joka EUlla voi näissä asioissa olla. Kiitoksia. Grazie, la parola al dottor Cohen. Seuraavaksi tohtori Cohen sitten, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, kiitos mahdollisuudesta puhua myös täällä tänään. Alustuksessa niin haluaisin aloittaa esittämällä muutaman ajatuksen konfliktin luonteesta ja yleisestä yhteydestä. Sitten puhuisin mahdollisuuksista ja ehdoista konfliktien muuttumista tarkastella kansalaisyhteiskunnan roolista, ehkä oppia jotain tästä EU-ta ajatellen. Ne menee yksityiskohtiin alueen politiikassa, se on hyvin mutkikasta, mutta mielelläni vastaan kyllä kysymyksiin myös sen osalta, jos se kiinnostaa. Jos ajatellaan laajempia yhteyksiä konfliktien taustalla, ottaisin kolme seikkaa esille. Ne no, on hyvä pitää mielessä ensinnäkin aina on erittäin tärkeää, kun me puhumme Etelä-Kaukasuksen konflikteista, tunnustaa se, että on kolmesta eri konfliktista kyse. Ne eivät ole samanlaisia. Ei meillä ole yhden koon ratkaisuja, ja se ei kuitenkaan toimisi. Meidän täytyy tunnustaa, että ne täytyy käsitellä erillisenä konflikteina, ongelmina, huolimatta siitä, että alueellisesti totta kai on kytköksiä. Toiseksi, kuten Savin totesi, meidän täytyy ensinnäkin luopua äh, termistä frozen conflict, jäätynyt konflikti tai pitkittynyt. Ne eivät ole jäätyneitä, vaan dynamiikka jatkuu paikan päällä koko ajan, mutta se mikä pit jäätyi oli rauhanprosessi, ratkaisuprosessi, neuvotteluprosessi monilla tavoin menetti legitimiteetissä kaikissa kolmessa konfliktissa. Georgian tilanteessa, niin Georgia menetti uskonsa neuvotteluprosessiin, koska se valitsi strategian kansanvälistää koko rauhanratkaisu. Siinä omat riskinsä valitettavasti. Pyrkimys muuttaa konfliktijärjestelmää kokonaisuudet hyvistäkin syistä johti sitten tapahtumiin elokuussa 2008. Tästä voinkin mennä tärkeään kysymykseen, joka on hyvä pitää mielessä, kun näitä käsittelemme, nimittäin Venäjä. Venäjä on ollut ratkaisevassa roolissa konfliktien synnyttämisessä niiden säilyttämisessä Neuvostoliiton jälkeen. Se on ollut tärkeässä asemassa myös, kun on saatu aselepoja aikaan 1993-1994, mutta se on ollut hyvin mutkikas rooli puolestaan osana ja kumppanina sekä välittäjänä että tukemassa joitakin osapuolia, mutta se mikä tässä on tärkeää on, että jos Venäjä nähdään pelkästään syntipukkina, me emme päästä puusta pidemmälle. Siksi on tärkeää sekä ymmärtää Venäjän etunäkökohdat että miettiä strategioita äh, hoitaa asia rakentavassa hengessä Venäjän kanssa. Sitä ei pidä demonisoida. Vihollisena se ei auta ratkaisemaan näitä konflikteja. No entäpä sitten, mitä vaatimuksia meillä on tai mahdollisuuksia konfliktien muutoksessa sinä kansalaisyhteiskunnasta? Minun mielestäni, kun aikaisemmissa prosesseissa ei riittävästi ole pystytty muuttamaan näitä konflikteja. Tässä välttämätöntä on omaksua kokonaisvaltaisempi lähestymistapa miettiä poliittisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Se tapahtuu eri tasoilla, eri toimijoiden tasoilla yhteiskunnissa. Tärkeää on se, että yleinen käsitys, yleiset pelot rauhanprosesseissa ennen kaikkea ovat olleet irti siitä rajallisesta osallisuudesta, jota eliitti on harjoittanut ilman, että yhteiskunta on mukana kun se myös kärsii konflikteista, ja mietitään myös yleistä tietoisuutta, niin, niin äh, ellei tätä tehdä, meillä on hyvin vähän vaihtoehtoja ratkaista, vaikka neuvottelutkin olivat, olisivat tehokkaampia. Kansallisyhteiskunnan aloitteet ovat tärkeä täydentävä tekijä tukemassa virallisia prosesseja, mutta se antaa myös virikettä prosesseihin, jotta ne toimisivat tuloksellisesti. Tässä yksi tärkeä tekijä muutoksen edistämiseksi yhteiskunnissa ja yli kuilujen, on se, että asetetaan kyseenalaiseksi stereotypiat, mietitään uusia suhteita, mietitään syrjäytyneitä ryhmiä rauhanprosesseissa, annetaan konkreettisia esityksiä virallisiin prosesseihin ja täytyy yhdistää ponnisteluja, joka johtaa muutokseen myös käytöksessä, analyysissä ja käsityksissä, jotka nyt hallitsevat konfliktin rakenteita. Tämä voi onnistua monellakin tavalla. Jos meillä olisi enemmän aikaa, voisimme miettiä konkreettisia esimerkkejäkin siinä tavassa, jolla yhteiskunta voi toimia alueella tai alueen ulkopuolelta käsin, niin että on erilaista toimintaa mukana. Mä niissä nyt muutaman esimerkin. Esimerkiksi voidaan laajentaa rintamaa, ihmisiä otetaan enemmän mukaan, kunnioitusta lisätään, uutta tiedottamista televisio kautta, radio kautta, yhteisten lehtien kautta, annetaan valtaa myös konflikteista kärsiville yhteisön osille. Lisätään analyyttistä ajattelua. On iso kirjo toiminta, jota on tuettu EUn voimin, mutta myös kahdenkeskeisissä suhteissa. Mielestäni ratkaisevaa tässä on se, että yhteiskunnan toimijat, kansallisyhteiskunnan toimijat ovat olleet tehokkaampia kuin elitti kuljon ylittämisessä. Tavallaan tämä menee kaikkien tasojen alapuolella. Ja tässä voidaan murtaa rajoja yli yhteisörajojen. rajojen. Luottamuksen rakentamisesta on puhuttu myös osana. Ja se on aika tärkeä käsite. Mutta luottamuksen rakentaminen usein nähdään väärässä valossa. Minä John F. Kennedyä lainaisin hieman toisella tavalla, miten niitä käytettäisiin. Ei aina pitäisi, että ei ajatella, mitä vastustaja voi sinulle tehdä, mutta ajatella, mitä sinä voit tehdä vastustajallesi, jotta he ovat luottavaisempia sinuun vastapuolena tehdä yhteistyötä, että on vastuullinen ja luotettava. Viranomaiset eivät alueella ole tätä tajunneet. Niin ikään on tärkeää tunnustaa, että kansalaisyhteiskunnan mukanaolo ei voida ylhäältä päin määrätä. Se on poliittista luonteeltaan, koska siinä muutetaan koko politiikan luonnetta yhteiskunnissa. Noin teknisesti ajatellen, kun ajatellaan missä nyt täällä istutaan, on aika tärkeää tunnustaa myös se, että konfliktin muutos, muuttaminen kansallisyhteiskunnan voimin tai järjestön voimin edellyttää myös käsitteellistä pohjaa. Tukirakenteita harvoin ne ovat perinteisten rahoitussyklien mittaisia, jos ajatellaan EU, EUta tai muita avunantajia. Puolessa tuossa vuodessa rauhaa ei rakenneta ja se on syytä tajuta. No, EUsta on kuultu paljon. Sen välineistä ja lähestymistavoista, joita on omaksuttu. Minä väittäisin, että EU täytyy olla paljon urheampi pehmeän vallan käyttämisessä. Käyttäisi poliittista näkemystä ja tahtoa tässä yhteydessä. Jos tässä jumiudutaan teknisen yksityiskohtiin saavutetaan hyvin vähän. Sillä täytyy olla enemmän poliittista särmää. Mielestäni on erittäin tärkeää ajatella tätä ja toivottavasti Voin myöhemmin kommenteissani palata tähän. Yksi ongelmista on se, että ajatus siitä, että eurooppalaistetaan tätä, on yksi tapa strategiana saada aikaan konfliktille ratkaisu. Se on väärä lähtökohta. Eurooppalaistuminen, siitä tulee, tullaan osaksi eurooppalaista yhteisöä, ei välttämättä ole tavoite, jota väestöalueilla tavoittelee. Kuten on todettu, he saavat Venäjältä paljon enemmän tukea Abhaasiassa ja etelä esimerkiksi Armeniasta – myös, kun on kyse Karabahista. Ja tämä on merkityksellä paljon suurempi kuin mitä EU voi rahana antaa. He ovat tavallaan syrjäytyneet Euroopasta oman strategiansa, mutta myös Euroopankin strategian vuoksi. Meidän täytyy myös tunnustaa, että jos ajatellaan näiden raja-alueiden käsitys Euroopasta, niin kyse on eri kahdenlaisista standardeista. Ajatellaan esimerkiksi Kosovon tunnustamista, tapaa, jolla Euroopan unioni vastasi sotaan elokuussa 2008. Se ei oikein kasvata luottamusta näistä raja-alueissa, ja siksi se on haaste EUlle. Se, mihin tähän nyt, tähän on, missä on, mihin on keskityttävä, on demokratisoituminen. Ja mitä se sitten tarkoittaa meille? Ensinnäkin demokratian institutionalisoiminen on välttämätöntä, mutta ei riittävä kuitenkin vastalääkkeenä näille konflikteilla Etelä-Kaukasuksella se, että on kyse osittain demokratista vaaleista alueilla. Siis kuitenkin siellä on huono tuomiojärjestelmä, tuomistojärjestelmä, niin ei se saa kuitenkaan viedä huomiota haasteelta tulevaisuudessa. Totta kai hyvä hallintotapa on tärkeää. Ja sen tarkoituksen totta kai kuro umpeenkuiluja, ei kasvattaa niitä. Se edellyttää myös, että huomioon nämä tunnustamattomat yksiköt. Se on suuri haaste meille. Edistäytymisstrategia yli 50 vuoden aikana ei ole ratkaisut millään muotoa konflikteja, eikä satoja tuhansia kotukonulta lähteneitä pakolaisia ole saatu palaamaan koteihinsa. Miksi on kysyttävä, mitä muita strategioita voitaisiin käyttää, jotta voitaisiin saavuttaa tavoite? Georgiassa tällä haavaa mietitään uutta strategiaa, jotta Abhaasia ja Etelä-Osetia olisivat enemmän mukana. Mutta tässä on käsitteellinen puute, kun puhutaan miehityksen poistamisen tai lopettamisen strategiasta, nimittäin Abhaasia ja tilausetialaiset varsinkaan eivät pysty sitoutumaan siihen. Jos ajatellaan tilannetta, jossa viranomaiset ja nämä raja-alueet on demonisoitu ulkopuolisten voimin aivan liian usein, varsinkin Abhaasiassa unohtuu se, että kyse on hyvin mutkikkaasta poliittisesta prosessista, joka on käynnissä siellä. Mutta myös viranomaiset, tykkäsimme tai emme heistä, ovat myös haluttomampia olemaan mukana. Ja se myös vahingoittaa kansalaisyhteiskuntaa noilla alueilla, koska he ovat syytösten kohteina, että siinä myydään etunäkökohtia heidän yksikkönsä alueensa osalta, jos he ovat kytkö- tekemisissä ulkopuolisten kanssa. Se vaikuttaa käsityksiin alueen väestössä. Meidän täytyy olla urheampia miettiä, miten voidaan päästä eron eristäytymisestä. Me kuulimme kommentteja siitä, mitä liittyy mukaan saamiseen, vaikka ei tunnustettaisikaan, niin se täytyy ottaa vakavasti huomioon. Mutta täytyy yksityiskohtaisemmin mieleen, mitä tämä mukaan saaminen tarkoittaa. Totta kai poliittiset johtajat, toivottavasti demokraattiset valitut johtajat, ovat vastuussa päätöksistä, jotka johtavat rauhansopimusten allekirjoittamiseen, mutta elitit ovat haluttomia olleet tukemaan näitä prosesseja, jotka saattavat luoda yhteiskuntaa, jotka vähentävät riskejä, kompromisseja, jotka ovat aina mukana – rauhansopimuksissa. Ongelmana on se, että riskit saattavat myös uhata heidän valtaansa. Siksi yhteiskunta, kansallisyhteiskunta valitset että tässä ratkaisevassa osassa siinä, kun keskustellaan todellisesta muutoksesta. Mitä voimme oppia sitten EU-ssa näiltä osin? Mielestäni on tärkeää, kun te totesin, että vahvistamme luovalla ja joustavalla tavalla mukanaoloamme. Yhtä lailla EU-toimielimillä on omat käsitteelliset ja poliisit rajansa. Me emme ole löytäneet sopivaa tapaa olla yh- yhteydessä tunnustamattomiin yksiköihin. EU-valtioissa on tietenkin halukkuutta puuttua näihin hallituksiin, joissa ei noudateta ihmisoikeuksia, harjoitan painostusta, poliittisella taholla ei välttämättä ole tahtoakaan päästä yli eurooppalaisten standardien joskus mennään liiankin pitkälle. Ehkä EUn pitäisi nyt varovaisesti oppia se, että vuosien saatossa konfliktin osapuolet ovat vieneet konfliktin ratkaisun ulkopuolisten haltun YK, Etyjin, Venäjän tai EUn pakeille. Nyt EUn täytyy varmistaa, ettei se jää tähän samaan loukkuun pari johtopäätöstä. Ensinnäkin alueen kansalaisyhteiskunnat ovat edelleen hauraita, ja kuten on todettu, ne eivät rauhaa saa aikaan, mutta yhtä lailla nimenomaan kansalaisyhteiskunnan ponnistelut nimenomaan, enemmän kuin mitkään muut, asevat kyseenalaisiksi nämä haasteet, ja näin voidaan rajat ylittävästi miettiä vihollisuutta ja muuttaa konfliktien luonnetta. Meidän täytyy rakentaa siltoja, metaforisiakin siltoja, voi olla, että ei se Georgian Azerbaidžan kohdalla mitään auta, mutta ainakin suhteita pystytään luomaan. Konfliktin transformaatio ei ole mikään monoloottinen tehtävä. Se edellyttää useita toimijoita, jotka kantavat vastuunsa muutoksen hyväksi omissa yhteiskunnissaan. Hallitukset ja poliitikot olkoon tässä rohkaisevassa asemassa kansallisyhteiskunnan suhteen eikä valvovassa asemassa. Kansallisyhteiskunnan täytyy oppia, että sitä täytyy valvoa hallituksia, mutta tehdä myös yhteistyötä aika ajoin. Lopuksi EUn ja Euroopan täytyy tehdä käsitteellinen valinta. Onko rauha muutosta vai onko se vakautta? EUn strategiassa liian usein alueella on ollut se, että vastataan kriisiin ja siinä halutaan aikaan saada vakautta, eikä niinkään konfliktistransformaatiota keinona muutokseen pitkällä aikavälillä. Grazie. Kiitoksia. Nyt voimme kuunnella kollegoiden esittämä kysymyksiä. Ajattelimme, että keräämme ensin kaksi kysymystä ja kaksi kysymystä ja sitten äh, on vastausvuoro Ensin asiantuntijoille ensin. Peterle. Hän voi aloittaa. Olkaa hyvä. E, Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kolmea asiantuntijaa heidän puheenvuoroistaan. Minulla on hieman provosoiva kysymys. Minun on se tähän alkuun todettava. Mitä tulee tähän resoluution mm, päätöslauselman, joka meillä jo on. Se antaa jotain suuntaa, mutta haluaisin kysyä Fisheriltä, mikä pitäisi olla Lady Ashtonin tuleva rooli? Kollega Severin. Seuraavaksi Severin. Kiitoksia kovasti näistä esityksistä. Minun kyllä pitäisi ottaa esille muutama kysymys. Uskotteko, että kaikki nämä Jäätyneet konfliktit ovat osa yhtä kattavaa kriisiä, imperialismin jälkeistä kriisiä ja Venäjän, seurasta Venäjän asemasta maailmassa. Niin kauan kuin tämä asema ei ole aivan selvä, niin Venäjän voi olla aika vaikea osallistua kunnolla kriisin ratkaisuun. Toiseksi toistuvasti me pelkästään täällä Euroopan parlamentissa, vaan myös muissa eurooppalaisissa instansseissa, Euroopan neuvostossa ja etyissä on keskusteltu mahdollisuudesta tai tarpeellisuudesta tarjota Etelä-Kaukasukselle niin sanottua vakauspakettia, joka käsittelisi muun muassa jäätyneiden konfliktien kysymystä ja mahdollisuutta integroida muut alueet tähän pakettiin. Mitä mieltä olette tällaista mahdollisuudesta? Lisäksi olette keskustelleet, ja jos sanoin väärässä, niin muutamassa mietinnössä tästäkin parlamentissa olemme keskustelleet turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin tarpeellisuudesta Etelä-Kaukasuksen alueella, mikä myös käsittelisi sotilaallista neutraaliutta tuolla alueella hyvän ajatuksena ratkaista ristiriidat tuolla alueella. Mitä mieltä olette siitä? Ja lopuksi sanoitte, että meidän täytyy avata myös ovet liittymiselle Euroopan unioniin. No ihan rehellisesti sanoen, minusta tämä nyt ei oikein ole realistinen tavoite. Olisiko ehkä realistisempaa olla tarjoamatta jäsenyyttä, vaan voitaisiin tarjota Euroopan unionin mallia, jotta nämä maat voisivat tuolla, maalla, tuolla alueella luoda jonkunnäköisen Etelä-Kaukasuksen unionin. Meidän tuellamme tietysti. Kiitos. Nyt asiantuntijat voivat esittää vastauksensa. Um, very briefly, Baroness Ashton. Lyhyesti kollegat voivat EUn strategiasta rakenteesta puhua, mutta jos jotain osvittaa voin antaa, niin minä sanoisin, että olkaa kärsivällisiä, koska tämä on hankala alue, eikä siellä mitään nopeita ratkaisuja kuitenkaan synny tai muutoksiakaan. Komment, kommenttinne pitkittyneistä konflikteista osana laajempaa kriisiä. No, tämä jäätynyt konflikti on huono termi. Onko se osa laajempaa yhtä kriisiä? Kyllä ja ei. Totta kai Venäjä on tärkeässä asemassa tässä kompleksissa, mutta meidän täytyy unohtaa se, että nähdään pelkästään osana Venäjää. Oikeastaan alun perin oli kyse siitä, miten Neuvostoliitto purettiin. Se liittyy myös ennen Neuvostoliittoa olleisiin suuntauksiin, kysymyksiin, jotka ovat osa etnistä identiteettiä, se kuinka paljon voidaan voimavaroja käyttää ja valvoa ja eh, myös erilaisia käsityksiä, kertomuksia menneisyydestä. Se, mikä mielestäni on äärimmäisen tärkeää, on, että tällä alueella on käsitys siitä, että ei voida sovittaa yhteen itsemääräämisoikeus joidenkin vähemmistön osalta tai se, että enemmistö voivat säilyttää näiden Neuvostoliiton jälkeisten valtioiden alueen koskemattomuus. Kuitenkin, jos, kuitenkin osapuolet käyttävät tätä osana kansainvälistä oikeuttakin, ikään kuin olisi kyse vain näistä kahdesta periaatteesta, ikään kuin se hierarkia, se on väärä lähtökohta. Meidän täytyy unohtaa se, unohtaa ajatus siitä, että Venäjä on ainoa kantokaskessa. Jos ajatellaan, Georgian ystävämme usein sanonut, että Venäjän ikään kuin aurinkoaavikossa. Kyllä se siellä paistaa ja jotenkin sen kanssa on tultava toimeen. Ei sitä voi sivuttaakaan. Meidän muuttaa myös kantojamme suhteessa Venäjään, kuten alueen väkikin joutui miettimään suhdettaan Venäjään ja liittyen eräisen toisen seikkaan. Se, että kun ajatellaan tällaista etelä ei pidä unohtaa pohjois Se kuuluu mitä suurimmassa määrin etelään vaikka suuntaus siellä onkin muuttunut suhteessa Georgiaan. Etelä-Kaukasus ja eh, poh- Etelä- Pohjois-Ossetiakin on yhä ongelmallisempi. Ja varmasti Pohjois-Kaukasiskin voi romahtaa Georgian ja Azerbaidsanin syliin. Se, että luodaan unioita keinotekoisesti, niin se olisi hankalaa. Yksi syy siihen, että tämä unioni luotiin aikana oli, että valtiot olivat siihen valmiita. Siellä alueella valtiot vielä taistelevat oman identiteettinsä oikeuksien puolesta. En ole ihan varma, että ovat vielä valmiita luopumaan näistä oikeuksistaan, identiteeteistään, kuten Euroopassa on tehty jo pitkän ajan kuluessa. Jos ajatellaan rajoja ja korkeitakin rajoja sinne, että joutuu tuhansia kilometriä kiertää päästäkseen parisataa kilometriä, niin se ei ihan hetkessä katoa. Me voimme totta kai unionin rakentamista rohkaista siellä, missä se on mahdollista. Ja kansalaisyhteiskunnassa on erinäisiä kauppajärjestöjä, ympäristöasioita, valtiotieteilijöitä ja niin edelleen. Tätä on rohkaistava, jotta ihmiset huomaavat, että tällaisia voidaan merkityksellisesti rakentaa, mutta että poliittisia rakenteita ei voida keinotekoisesti rakentaa, koska niitä olisi hyvin vähän. Jonkinlaisia parlamenttialoitteita Etelä-Kaukasuksella on ollut, mutta mutta parlamentit ovat niin heikkoja, että se ei ole onnistunut. Tässä täytyy olla hyvin varoinen, varovainen, ettei mennä liian pitkälle tässä. Yhtä lailla ajatus Etelä-Kaukasuksen vakauspaketista. No, erinäisiä esityksiä on tullut Turkista, Venäjältä, Brysselin aivoriiheiltä. En usko, että alue vielä valmis näihin suuriin eleihin. Lopuksi vielä turvallisuuden huomioimisesta tai sotilaallisesta neutraaliudesta. Tuskin valtiot ovat vielä valmiita siihen, mutta kyse sotilaallisuudesta on erittäin tärkeä. Siellä on varsinainen aseriisunta ollut ja asekilpailu, kun ajatellaan, mistä määrin on sijoitettu sot, armeijoihin, niin on syytä kysyä miksi. No, 2008 kesällä nähtiin yksi syy siihen, että näin paljon investoidaan. Sillä oli hyvin paljon vaikutuksia myös väestön alueella. Okay, just very briefly. Um, Please. if Baroness Ashton... Jos Baronta Ashton kysyisi minulta, mitä hänen nyt pitäisi tehdä, niin ehdottaisin kolme asiaa. Ensinnäkin se, että neuvonantajat lähetetään alueelle niin, että he puhuvat kaikkien oleellisten toimijoiden kanssa, että saadaan kokonaiskuva tilanteesta. Se on todella tärkeää. Se on varmasti tullut myös selväksi näistä paneelin esityksistä, sillä tilanteet tuolla alueella ovat hyvin monimutkaisia. Toiseksi EUn tulisi, ja Zobin Fraser on jo ottanut tämän asian esille, assosiaatiosopimukset ja vapakauppasopimukset ovat tärkeitä, kuten myöskin nämä monenväliset foorumit mahdollistavat sen, että EUlla on todellinen tilaisuus toimia siellä ja sen tulisi hyödyntää sitä. Seuraavien kuukausien, ehkä vuosienkin ajan sitä tulisi hyödyntää erittäin johdonmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Kolmanneksi pitäisi pyrkiä harmonisoimaan kentällä äh, käytettäviä eu välineitä Lissabonin sopimuksen puitteissa. Sotilaallinen neutraalius mainittiin täällä No, kylläpäs tämä on nyt hankala aihe. Me emme tietenkään ole siinä tilanteessa, että voimme itsenäiselle valtiolle mennä sanelemaan, millä tavalla niiden tulisi ulkopolitiikkansa suunnata. Mutta jos verrataan Transnistrian konfliktia ja Moldovaa Georgian tilanteeseen, niin se, että Moldovalla ei ole tällaista NATOn liittymissuunnitelmaa on pehmentänyt konfliktin tilannetta ja ei on ollut helpompi olla siellä mukana. Sillä on siis merkityksensä, mutta toisaalta kyseessä on hyvin vaikea asia. Ja kuten Jonathan mainitsi, nämä valtiot suhtautuvat tähän itsenäisyyteen ja sotilasliittoihin ja tämän tyyppisiin asioihin hyvin herkästi. Lopuksi Etelä-Kaukasuksen alueen valtio kansainyhteisö on eh, esitetty kysymyksenä alueellisen yhteistyön hyvin matala taso johtaa siihen, että tällainen on erittäin epärealistista. Eli ei se varmaan onnistu. Ja on e täytyy ottaa se huomioon, kun se lähestyy näitä val- valtioita ja katsoo niiden intressejä. Il collega Svoboda, prego. Svoboda, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos. Vaatakseni viimeksi mainittuun kysymykseen ja vastauksiin. Severinelle en ole ihan vakuuttunut. 45, 6, 7 vuonna oli moni, joka sanoi, että no Euroopan unioni hulluja olette. Mutta juurihan tässä oli julma sota. Ei pidä sitäkään sysätä syrjää, varsinkaan taloudellista puolta. Berenissä kävin keskustelua maanantaina – erässä konferenssissa tästä alueesta. Ja minä sain ajatuksen siitä, että jos Malta kysyttäisiin tai pyydettäisiin, että keskittäisiin enemmän kansalaisten hyvinvointia ja vaurauteen, pantaisiin enemmän rahaa perusrakenteisiin, vähemmän armeijaan, kuten totesitte, ehkä EU tukisi tällainen kiertotie Mustameren ympäri, investoitaisiin muihinkin alueisiin. Ehkä voitaisiin tuottaa jotain ihannekäsityksen siitä, miten tällainen talouden yhteistyö, yhteistyö ei sitä nyt kutsuta unioniksi aivan aluksi ainakaan, ehkä se voisi johtaa rauhanomaisempaan suuntautumiseen ja, ja näin huomio siirtyisi konflikteista enemmänkin kansalaisten hyvinvointiin. Kaikki johtajat eivät sitä halua, pitää paikkansa – mutta ehkä joka tapauksessa voitaisiin jotain ajatuksia kehitellä tämän suuntaisesti. Kolme pientä kysymystä. Puolustusbudjetista sain vastauksen, minulle kerrottu, en tiedä mitä se vai ei, tai jos te tiedätte, että Georgiassa, kun sotilaskoulutus alkaa jo kouluissa, niin ne et ole valmiita konflikteihin, mutta jos konflikteihin valmistautuu, niin Eihän sitä ehkä ennaltaehkäise, vaan pahentaa. Onko teillä jotain käsitystä tästä? Sitten Armenia, Turkki. Rova Fraser totesi, että se on enemmänkin Turkin vastuulla olla ratifioimatta sopimus. Minä kuulin, että Armenia väittää, että jos Turkki ei tiettynä päivämäärän tätä ratifioi, niin Armeenia viis veisaa siitä tai ei noudata sopimusta, uhkailee sanomaan, ei. Totta kai. Vuoristokarava on hankalaa. Ymmärrettävää, että Turkki ei ole kovin innokas menettämään ystävyyttään Azerbaijaniin. Tämä Armenian puolella puhuttiin enemmän Turkista. Viimeinen kysymys. eu missio Georgiassa. Tietääkö Edustusta siellä, mitä siellä on käynnissä Abhaasiassa. Joku sanoo, että ei sinne voi mennä, niin mitä tietääkään. Kun ei ole helikoptereita, niin voi tietää. Vaikka sotilaallista kehitystä on käynnissä näillä kahdella alueella, olemme siellä tietämättä oikeastaan, mitä siellä tapahtuu. Se olisi aika suur ikävää, että missio estettäisiin sen takia, että me tiedä, mitä siellä tapahtuu, kun emme voi sinne mennä, ei ole välineitä, laitteita, mennä selvittämään, mitä siellä tapahtuu. La collega Preda. Preda seuraavaksi EPPstä. Je suis là, c'est bon? Écoutez, je... Niin, minä olen täällä. Lyhyt kommentti, sillä olisin halunnut saada lisätietoa yhdestä kohdasta, joka löytyy tältä otsikosta, Transnistrian tilanteen. Kyllä me ymmärsimme tämän Eteläkaukasuksen nyt, mutta Transnistria sitten, sehän on osa Moldavia ja lähempänä meitä. Ainakin lähempänä meitä Bukarestissa. Itse asiassa haluaisin korostaa kahta kohtaa. Yksi koskee suhteita Venäjään, sillä kuten toistan tässä nyt, Transnistrian alue on erittäin lähellä Romania ja Romania on nyt osa uniota. Kolme neljästä tuntia käytetään kohtaan ja sitten kuitenkin tässä tulevat meille vastaan venäläiset sotilaat. Minä olen ollut vaalitarkkailijana, halusin olla sen mukana Moldavissa, mutta Ollin alueella, jossa oli Kishinaun, joka piti olla Kishinaun va- valvoma, mutta siellä tuli vasta venäläisiä sotilaita. Täytyy kyllä olla äh, aika erikoinen tämä tilanne. Se on ihan totta, että siellä oli venäläisiä sotilaita ja se on erittäin lähellä meitä. Toiseksi haluaisin korostaa sitä, että toisin kuin Etelä-Kaukasuksen alueella, meillä me olemme Euroopan jäseniä ja olemme todenneet ennen kuin liityimme ja sen jälkeenkin, että Moldavian kansalaiset ovat itse asiassa romanialaisia ja bulgarialaisia, eivät moldovalaisia. Itse asiassa yhdessä vaiheessa moldovalaiset olivat vielä nämä halusivat bulgarialaisiksi kuin romanialaisiksi, mutta joka tapauksessa se aiheuttaa ongelmia, ja tämä on paljon suurempi ongelma kuin Etelä-Kaukasuksen alueen ongelmat. Haluaisin tietää, mikä teidän suhtautumisenne on näihin jäätyneisiin konflikteihin siltä pohjalta, joka luo jännitteitä Moldovassa. Vielä eilen korkean tason poliitikko Moldovassa totesi, että hän pelkää, että Georgian tilanne toistuu hetkellä millä hyvänsä Moldovassa. Nämä ovat selkeitä pelkoja alueella, joka on meitä todella lähellä. Aivan Euroopan vieressä. Kysymys ei ole mistään Etelä-Kaukasuksesta. Per di tempo aggiungiamo un'altra domanda. Ehkä voisimme lisätä tähän vielä yhden kysymyksen, jonka esittää kollega Hautala. Olkaa hyvä very much, Chair. Uh, I would like to... Kiitoksia kovasti. Minä kysyisin arvon alustajiltamme näistä sodan jälkeisistä menettelyistä. Ymmärrän, että molemmat, molemmat osapuolet, Georgia ja Venäjä, ovat vedonneet kansainvälisen rikostuomioistuimen erinäisistä syistä, vaikkakaan Venäjä ei ole edes tuomioistuimessa osapuolena. Halusin tietää teidän käsityksistänne, minkälaisia seurauksia näillä pitkittyneillä keskusteluilla on siitä, kuka on syyllinen, kuinka paljon uhreja, miten paljon ihmisoikeusrikkomuksia tapahtui, mahdolliset sotarikokset, miten tämä ratkeaa ihmisoikeustuomioistuinkaan ensimmäistä kertaa tilanteessa, että he joutuvat käsitellä sotatilannetta. Sillä on tuhansia ö, pyyntöjä tullut lähinnä Georgiasta. Sitten Talia Viini kertomus, miten te ymmärrätte sen johtopäätökset. Minulle se ei ratkaise yhtään mitään. Johtopäätös on se, että Talia Viini ei voinut lyödä lukkoon, oliko Venäjän joukkoja massiivisesti. Ja minä kysyin häneltä, mutta Rova Tallia Viini, voitteko todeta sitten, että ei olisi tällaista mobilisaatio? En, emme me voineet. Ja se oli tavallaan tärkein puoli johtopäätöksessä. Haluaisin kuulla teiltä joiltakin. Oletteko tutustuneet siihen paremmin? La parola a voi per le risposte panelistit voivat vastata. Um, first, uh, I would like to get back to the issue of the, the regional... Uh... Ensinnäkin haluaisin mennä pidemmälle kuin tämä alueen yhdistäminen. Valitettavasti jotkut näistä kommenteista muistuttavat hieman keskustelua, jota käytiin muutama vuosi sitten. Tässä vähän toivekkaasti ajatellaan, että Etelä-Kaukasuksen alueen maat ovat tyytyväisiä jonkunnäköiseen alueelliseen liittoon. Mutta toisaalta ajattelen, että on olemassa itäisen kumppanuuden mahdollisuus, johon tulisi keskittyä. Tulee pyrkiä täyttämään tuota rakennetta, joka on jo pystyssä. Ja tällaista vaihtoehtoa on jo tarjottukin maan alueen maille ja pitäisi katsoa sitä, millä tavalla sitä voi vahvistaa vuoropuhelu- ja viestintäpuolelta mutta ei kuitenkaan sen tulisi olla vaihtoehto minkälaiselle EU-liittymisprosessille, kuten alustuksessani totesin. Ymmärrän täysin, että liittyminen on todella pitkän, pitkän aikavälin asia, mutta se, että ovi nyt suljetaan täysin ja sanotaan, että ei sitä koskaan tule tapahtumaan, niin se olisi erittäin haitallista. Sama se koskee vakauspakettia. Balkanin alue tarjoaa hyvän esimerkin siitä, millä tavalla vakauspaketti voi toimia. No, rajoituksensahan sillä on, eihän Balkaninkaan alueella se koskaan korvanut täysin näkymiä, eikä sen tulisi tehdä niin tällä etelä alueella. Sotilallinen puoli sitten, tietysti se on edelleen ongelma-alueella. Kaikki maat käyttävät suuria osia BKTstään sotilasmenoihin Georgia ehkä kaikkein eniten. 2008 luvut olivat yli, yli 8 prosenttia BKTstä, Armenia 3,2 prosenttia ja Azerbaijan 2,6 prosenttia. Nämä ovat köyhiä maita. Niillä on perustarpeita infrastruktuurin kehittämispuolella, koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Ja sen sijaan ne käyttävät valtavat määrät rahaa sotilaalliseen tarkoitukseen, aivan kuten vuoden 2008 tilanne osoittaa sotilaiden käyttö todellisessa konfliktissa on todellinen mahdollisuus. Ei tässä ole kysymys siis mistään symbolisesta rahankäytöstä, vaan todellisesta sotilaisen välintulon mahdollisuudesta. sotilaskoulutus sitten taas kouluissa, en tiedä siitä sen tarkemmin, mutta sellainen mahdollisuus on olemassa. Kuitenkin henkilöitä koulutetaan, jotta nämä voisivat puolustaa valtiota. Huolettavaa se on kaikissa kolmessa maassa, toteaisin. Sotilaallisuuden, sen retoriikan lisääntyminen, sotilaallisten vaihtoehtojen lisääminen vuodesta 2008 eteenpäin. EUMMstä sitten niin on hyvin valitettavaa, ettei sillä ole pääsyä Etelä-Ossatian ja Abhasian alueelle. Meidän tulisi edelleen pyrkiä siihen, tai teidän tulisi pyrkiä siihen venäläisten kanssa Joitakin läpimurtoja on tehty niin, että EUM on ollut mukana osallistumassa yhteisessä ennaltaehkäisyn välineessä. se on käynyt, sitten se menee Abhaasian. Eteläossetialaiset ovat pyytäneet sitä puuttumaan ja tutkimaan pidätyksiä. Pientä edistystä on siis avaittavissa, mutta toteaisin myös, että tärkeää on se, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ja niiden diplomaatit virkamiehet myös käyvät Etelä-Osetiassa, Abhaasissa ja Vuoristokarabahissa, jotta he voivat itse nähdä omin silmin, mitä siellä kentällä tapahtuu. Valitettavasti vuoden 2008 jälkeen ää, tämä on loppunut. Toivottavasti kyseessä on väliaikainen muutos ja virkamiehet lähtevät uudelleen paikalle. Kysymys on myös diplomaattisista henkilöistä. Armenian rooli ja se, mihin suuntaan se on menossa tässä lähettymiskysymyksessä esityksessäni olen syyttänyt hieman enemmän Turkkia, koska mielestäni Turkki on äh, etääntynyt tästä alkuperäisestä ehdotuksestaan. Nyt Armeniallakin on tiukempi linja. Aivan kuten täällä kysyjä huomauttikin, Armenia uhkaa vetäytymisellään äh, ratifioinnista. Ihan rehellisesti sanoen, en usko, että Armenia tuolla tiellä jatkaa. Jos se näkee, että Ankara edistyy, sillä Ankara kyllä ta- anteeksi, Armenia tarvitsee näitä pöytäkirjoja enemmänkin kuin Turkki. Ja uskon, että Armenia jatkaa asian edistämistä, vaikka tietysti Armeniassa myös kansallisesti katsoen ollaan ryhtymässä vastustamaan näitä pöytäkirjoja ja siitä syystä prosessi on tärkeä viedä eteenpäin, jotta voidaan vähentää nationalistisia voimia Armeniassa. Just to, uh, to add to points that Sabine... Lisäisin vielä tähän, joka ei tullut esille talousasioista. Älkää nyt ymmärtäkö minua niin väärin, olet aivan oikeassa. Jos keskitytään vaurauteen, hyvinvointiin, niin se on keskeistä. Ja mitä enemmän hallitukset voivat valtioiden hyvinvointiin keskittyä sen sijaan, että konfliktia ratkaistaan välittömästi, niin kyllä tämä pitkän aikavälin konteksti on parempi. Mutta täytyy olla kuitenkin varovainen, kun ajatellaan, että talouden kehitys noin vain yksinkertaisesti muuttaisi tilannetta. Talous ei yksin siihen pysty. Ja oli pitkään sellainen tilanne, että jos Georgia olisi houkuttelevampia, niin Etelä-Osseetia ja Abhasia palaisivat taloudellinen houkuttelevuus magneettina ei riitä. Mutta totta kai se täytyy toteuttaa kuin muuallakin tehdään, nimenomaan väestön hyväksi ja hyvinvoinnin eduksi. Ja siinä varmasti EU toimileminen voi jotain saada aikaan. Vielä yksi pikkuseikka EUn pääsystä alueelle. Vuoristokarapah on ollut lähellä, lä, lähes tutkien ulkopuolella mutta näiden vierailujen ulkopuolella se on vaarallista, koska se vain vahvistaa eristäytymistä. Minusta meidän täytyy vahvistaa käsitystä se, että mukanaolo ja läsnäolo on, ei, eivät vastaa tunnustamista, ja siitä täytyy olla selvillä. Tuosta EUNMIKin epäonnistuminen on ollut merkittävä puute alueella. Abhaasit eivät halunneet, että EUNMIK sinne menisi. UNMIK sinne menisi he halusivat, että olisi myös Venäjän suhteita, ja se on hyvä pitää mielessä. Abhasia ei välttämättä pääse sinne pitkään aikaan. Jotkut valtuuskunnat käyvät siellä kyllä säännöllisesti ja ymmärtävät hyvin tilanteen. En tiedä, sanoko Savina enemmän Moldovasta ja Transnistriasta. Yksi asia täytyy kuitenkin pitää mielessä, ja se on suuri huoli, varsinkin Georgialle. Abhaasiassa ja etelä on kyse ihmisistä, joilla on Venäjän kansalaisuus. Venäjän kansalaisuus on yhtä lailla merkittävä asia Georgialle kuin Moldovalle. Mutta sille on syynsä, tälle Venäjän kansalaisuudelle. Meidän täytyy joskus panna näiden ihmisten asemaan itsemme ja ymmärtää heitä paremmin kuin pelkästään tuomita heidät. He tekevät päätöksiä syistä, jotka ovat heidän etujensa mukaisia. Meidän täytyy miettiä strategioita, jotka ovat puuttua näihin strategioihin, eikä pelkästään oikun vuoksi vastoin meidän etujamme. Sitten kyse ihmisoikeustuomioistumista tästä kertomuksesta. Se on mutkikas asia, siihen menisi paljon aikaa, mutta tavallaan ne ovat kytköksissä kertomus on diplomaattinen kertomus, eikä oikeastaan muita odotuksia olisi pitänyt ollakaan. Jos siinä olisi osoitettu sormellaan suunta tai toiseen, että olisi löydetty savuava ase, niin se olisi väärä odotus ollut. Ja takia vielä hänen joukkoonsa olisivat joutuneet kestämättömään asemaan. Kertomus kuitenkin osoitti, että suhde oikeuden ja rauhan välillä on monimutkainen ja kiistanalainenkin tämän konfliktin synnyttämisessä ei ollut syyttämiä ollenkaan. Ei ole kyse viikoista sitä ennen, vaan tällaisesta provokatiivisesta tanssista Georgian ja Venäjän välillä, joka oli jatkunut pitkään, otettiin askeleita taakse ja eteenpäin. Ja se johti sitten siihen, mihin johti valitettavasti. Moni oli sen kyllä nähnytkin jo toteutua, mutta eivät pystyneet sitä kuitenkaan eh, estämään. Mutta sitten kyse on siitä, miten me voimme käsitellä menneisyyttä päästäksemme eteenpäin. Osapuolta täytyy miettiä omaa vastuutaan. Ja mielestäni kertomus osoittaa yksityiskohtaisesti kunkin vastuun. Ymmärrettävästi osapuolet joutuvat pelastamaan kasvonsa ja käyttämään kertomusta poliittisena asiana toisia vastaan, mutta he eivät ehkä pohdiskele omaa vastuuntaan juurikaan. Kansainvälisen yhteisön kollegat voivat auttaa heitä miettimään vastuunkantoa tulevaisuudessa eri tavalla jatkossa parola kollega Kelam. Seuraavaksi Kelam. Thank you very much and I'd like to thank all, all the speakers. Kiitoksia. Haluan kiittää varsinkin erityisesti puhujia siitä, että varsinkin Rova Fisher esitti tarkan katsauksen näihin erilaisiin epäonnistumisiin ja esteisiin. Tässä on jatkettu tämän termin jäätyneet konfliktit käyttöön. täällä todettiin, että se on harhaan johtavaa ja vanhanaikaista. Tämän parlamentin turvallisuus- ja puolustusalivaliokunta ehdotti termiä neuvostoajan jälkeiset ratkaisemattomat konfliktit. Sillä jos me haluamme demonisoida Venäjää, niin meidän täytyy ensinnäkin katsoa realiteetteja. Venäjän lähialueiden ulkopolitiikka, joka alkoi vuonna 1992, jonka tavoitteena on saada uudelleen Venäjän valta noille aiemmille alueille, jotka olivat sen alaisuudessa. Ja joka johtaa siihen, että ei ole ikään kuin vastustaja. Minusta se, mitä meidän tarvitsee tehdä, on, että tarjoamme tämän alueen maille mahdollisuutta päättää itse demokratiasta ja talouskehityksestä. Ja valitettavasti Venäjän malli ei tätä tarjoa. Jos katsotaan Tsetsenian ja muiden alueiden täydellistä epäonnistumista, niin siellä ei ole kyllä mitään tarjontaa. Oletteko samaa mieltä kahdesta johtopäätöksestä? Ensinnäkin, että Venäjän joukot, jotka ovat olleet kansainvälisen rauhanturvaajien roolissa, niitä enää ei voida pitää äh, sellaisena, että ne täyttävät tätä roolia. Niiden asema on muuttunut, se täytyy sanoa selvästi. Toiseksi, EUn pitää käyttää vaikutusvaltaansa siihen, että Venäjä noudattaa syyskuun 2008 aikana tehtyjä sitoumuksia. Sillä me emme voi kehittää yhteyksiä eri tahojen kanssa ennen kuin, että EU ensin voi lähettää valvontaa missionsa tuonne Etelä-Ossetian ja Abhaasian alueelle. Se asia on kyllä ihan näin selvä. Olen Kirillofin kanssa samaa mieltä, joka aikoo esittää asiakirjansa myöhemmin tänään, että Se, reagoidaan vain tämänhetkisen kehityskulkuun ja kriiseihin, niin se ei ole mikään vaihtoehto tulevaisuudessa. Meillä täytyy olla siis selkeitä sitoumuksia sen suhteen, että sitoudutaan demokratian ja EU-strategiaan. Ja viimeinen kysymykseni onkin se, että mitä mieltä olette EUn epäröivästä reaktiosta Venäjän toimimisesta Georgian alueella. Saattaisiko se rohkaista Venäjää kokeilemaan samankaltaista taktiikkaa kuin Moldovassa ja muualla? La parola al collega Lisek, prego. Seuraavaksi Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani doktor Fischer, e, zmniejszenia zaangażowania w regionie Kaukazu. Jatkuvaa Yhdysvaltojen sitoutuminen, jatkuva sitoumuksen väheneminen anteeksi, on tosiasia. Olen aivan samaa mieltä tästä, varsinkin kun otetaan huomioon, että olin mukana kansainvälisessä turvallisuusfoorumissa Halifaxissa, ja kun siellä keskustelin asiantuntijoiden kanssa, sain kuulla, että vaikka tietyillä alueilla yhteistyö EUn ja Yhdysvaltojen välillä on kovastikin tarpeen, niin Etelä-Kaukasuksen alueella EUn pitäisi kantaa enemmän vastuuta tai täysin vastuu näiden kriisien ja konfliktien ratkaisemisesta. Kysymykseni onkin, että onko tätä taustaa vasten tilanne se, että olette sitä mieltä, että poliittinen intensiteetti ja rahoitus kansallisyhteiskunnalle on vähenemässä. Haluatteko vastata? Okay, maybe, um, I... Kiitoksia. Ehkä minä aloitan. Kara lyhyellä seikalla. EUn täytyy käyttää voimaansa painostaa Venäjää selvitymään sitoutumista. Se pitää paikkansa. Yhtä lailla me tiedämme, että EU, e, EUlla ei juurikaan ole vipuvoin, vaan Venäjää kohtaan on syytä olla realistinen. Ei se tarkoita sitä, ei käytettäisi sitä vipuvoimaa, mitä sillä on, mutta tämä on EU kannalta vieläkin tärkeämpää miettiä, mikä on paikan päällä – realiteetit itäisessä naapurustossa ja kehittää sitten eriytynyttä politiikkaa. Ei Venäjän painostamisen kautta, vaan nimenomaan sen perusteella, että mietitään tarkkaan, mitä maa siellä tapahtuu. Similar... Ja sitten käyttäisikö Venäjä Moldovassa, Transnistriassa, Krimillä samanlaista strategiaa. Jonathan Transnistriassa, jota jo totesi, tilanne siellä on vähemmän räjähdysaltis, tyystin toisenlainen verrattuna Georgiaan ja Etelä-Ossetiaan, Abhaasiaan. En usko siellä, että se pahenee sotilaallisesti. Totta kai voimme kantaa huolta Venäjän lainausmerkeissä rauhanturvajoukkueen läsnäolosta siellä – Transnistriassa tai se, että neuvotteluprosessi on jumiutunut, se on ongelma ja se on hyvä pitää mielessä. Tilanne Krimillä on taas sekin erilainen. On hyvin epätodennäköistä, että Venäjä edes miettii sotilasvoiman käyttöä siellä. Sillä olisi nimittäin ongelmallisempia seurauksia itselle, itselleen, siis Venäjälle, ja Ukrainan presidentinvaaleissa taitaa tulla aika hyvä tulos Venäjän kannalta, siksi se ei Venäjän kannalta ole mikään vaihtoehto. Venäjä voi ajatella, että Ukrainan suhteet kehittyvät toisen suuntaan presidenttivaalien jälkeen. Eli kiitos. Um, I'd, I'd like to make a quick point. Um... Hyvin nopeasti vain totesitte, että Venäjä on ikään kuin malli ja tämän asian vaarat. Olen aivan samaa mieltä siinä, mutta minusta meidän tulee selkeästi todeta myös, että kun meillä on suuria ongelmia Venäjän demokratian luonteen kanssa, niin Abhasen ihmisillä on vain vaihtoehtona nämä suhteet Venäjän kanssa jo nyt Abhasiassa ollaan huolissaan siitä, mitä tällainen liittyminen Venäjään merkitsisi. Ja jos me emme riko tätä eristäytymistä, niin silloin me luomme tällaisen itsensä täyttävän ennustuksen. EUMM ei pääse alueelle ja sanotte, että meidän ei pitäisi olla mukana. Minusta tässä nyt sitten mennään väärässä suunnassa eteenpäin. Meidän täytyy olla yhä enemmän paikalla mukana, kun pyrimme luomaan oikean asiayhteyden. Ja meillä on erilaisia näkemyksiä siitä, mitä tulevat äh, suhteet voivat olla. Jos sanomme, että me emme pääse alueelle ja sen takia me haluamme olla mukana, niin siinä me vain sahamme oksaa altamme. Bene, grazie. Io direi a questo punto passiamo... Kiitoksia. Seuraavaksi Kirillov saa puheenvuoron. Hän voi nyt kertoa omasta mietinnöstään ja sen jälkeen otamme muita puheenvuoron pyyntöjä ja kysymyksiä ja loppu sitten panelisteille. Kirilov. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olen kovasti kiitollinen vieraillekin näistä hyvistä ajatuksista, joita me kuulimme Venäjän ja Georgian sota tuli jo esille. Se osoittaa, miten EU-naapurusto on kovin hauras alue ja, ja miten vaarallisia konfliktit ovat vakaudelle alueella, mutta myös Euroopassa ylipäätään. Ilmeistä on se, että EU ei mikään tuhkimoalueena olla, vaan sen täytyy olla aktiivisempi, että Etelä-Kaukasus muuttuisi rauhan, vakauden ja turvallisuuden alueeksi. Kun ajatellaan sodan jälkeisiä toimia, niin EU on osoittanut kykynsä toimia. Tätä totta kai täytyy miettiä, mitä vaikeuksiakin on siinä ollut. Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja se, että meillä on nyt korkea edustaja, ovat nekin hyviä syitä miettiä kunnianhimoisempaa politiikkaa tässä lähinaapurustostamme. Ei pidä unohtaa, että Romania ja Bulgaria, Romania ja Bulgaria on myös näiden alueiden kanssa meriraja. Me tarvitsemme Etelä-Kakusta varten strategian, joka hahmottelisi dynamiikkaa ja tulevaisuutta ja suhteitamme kolmen maan kanssa alueella. Tässä haluaisin olla samaa mieltä herra Cowenin kanssa. Hän puhui, puhui poliittisesta särmästä, jota tarvitaan enemmän. Mielestäni tämä on tärkeää. Emme voi pelkästään miten, tarkastella, mitä alueella tapahtuu tai ylipäätään konflikteissa. Olen valinnut mietintöön tämän rakenteen aloittamalla tulvarisuusrakenteesta, koska se on kaikkein tärkeintä vakauden ja kehityksen kannalta alueella. Status quo muissa konflikteissa ei ole hyväksyttävissä ja se on jopa vaarallista ja se voi levitä muuallekin. Kun tohtori Cohen totesi, että vuoristokarapa on ollut tutkan ulkopuolella, sanopa ihan suoraan, Euroopan unioni oli kokonaan loisti poissaolollaan alueella. Mietinnössä minä peräänkulutankin aloitteellista roolia. Eurooppalainen mandaatti, ajatellaan asiantuntijaryhmää, ehkä se kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta haluaisin kuulla kollegoja näkemyksiä myös tähän. Olen korostanut niin ikään mietinnössäni merkitystä, joka on ihmisten välisillä kontakteilla, sovintotoimilla, joita komissiollakin voi olla konfliktialueilla. Komissiolla on hyviä ajatuksia ollut ja olen aivan varma, että tämän mietinnön myötä me luomme edellytykset mennä eteenpäin vakavalta pohjalta, kun sen rooli siellä aktivoituu. Euroopan unioni jo käyttää pihmeää valtaansa siellä itäisessä kumppanuusaloitteessaan, siinä alueellista ja sosiaalista kehitystä tuetaan ja näin maat lähentyvät Euroopan unionia. Varmastikin tämä assosiointiprosessi vakauttaa alueita ja maita. Ja varmasti parlamentin pitäisi tukeakin tällaisia prosesseja kokonaisuudessaan. Hyvin tärkeää tässä on myös se, että me kehotamme neuvoston komissiota nopeuttamaan viisumin lupamenettelyjä muun muassa Azerbaidžanissa yhdessä Georgian kanssa. Niin, että mahdollisimman nopeasti saadaan aikaan myös vapakauppasopimus. Se edistäisi kauppaa ja lisäisi investointia alueeseen. Minä olen korostanut myös Euronestin merkitystä tai kansalaisyhteiskuntafoorumin merkitystä, siitäkin on keskusteltu. Näin voidaan edistää yhteydenpitoa kahdenkeskisesti ja monenkeskisesti Euroopan unionin ja maiden kanssa, mutta myös maiden keskisesti. Olen halunnut myös korostaa erityisesti raajaa, laajaa instituutioiden rakentamisohjelmaa, jota voidaan tarjota itäisellä kumppanilla. Siinä voidaan hallintokapasiteettia rakentaa, taata parempi hallintotapa ja valmistaa maita hyötymään suur, enemmän itäisestä kumppanuusaloitteesta. Toinen osa mietintöä keskittyy kolmen maan ponnisteluihin kohti demokratiaa, ihmisoikeuksien suojeluun ja oikeusvaltioperiaatteen rakentamiseen. Meidän pitäisi antaa rahoitusta ja tukea nimenomaan poliittisten ehtojen pohjalta niin, että niitä todella kunnioitetaan. Totta kai jotain on saavutettukin näiltä osin, mutta haluaisimme saavutettavan vielä enemmän. Haluamme enemmän ponnisteluja maiden taholla, varsinkin ajatellaan lehdistövapautta, vaaleja, tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta ihmisoikeustilannetta. Kolmasosa mietintöä keskittyy taloudellisen yhteistyöhön ja maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen. Se on, ne ovat tärkeitä ennakkoehtoja vakauden aikaansaamiseksi alueella. Ja totta kai, kuten kollegat totesivatkin, se voisi johtaa myös parempaan elintasoon kansalaisten parissa. Emme myöskään saa unohtaa, että vuoristokarapahissa ja Georgian äh, Aselepo-linjasta vain 50 kilometriä. Totta kai Kastomeri tärkeässä asemassa ja konfliktien rauhanomainen ratkaisu voi vain pitkällä aikavälillä parantaa turvallisuutta ja, ja vahvistaa energiaturvallisuutta, lisää investointeja energialaan ainakin. Emme saisi unohtaa, kuten tuli jo esillekin, että kaasua menee Venäjään suuntaan, mutta täytyy muistaa, että kiinalaisetkin ovat ihan vakavissaan jo noilla kentillä. Aika iso osa kaasusta menee jo Kiinan suuntaan. Olemme vuosia puhuneet Nabucco-hankkeista, ties mistä hankkeista, Streamista ja mitä aloitteita nyt onkaan, niin paljon ainakin on. Meidän pitäisi jo ottaa huomioon se, että ellei ole aloitteellisia, vakavasti mukana, ilman poliittista läsnäoloa, vahvaa läsnäoloa, niin jäämme tästä, tästä seuraamaan vain sivusta kehitystä. Haluaisin myös, että Venäjä maksaa hyvän hinnan kaasusta, ei niin kuin aikaisemmin. Se on heidän etujensa mukaistakin sitä paitsi. Siis kaksinkertainen hinta verrattuna Turkin maksamaan hintaan. Siksipä tässä Euroopan unionin pitäisi olla tarmokkaampi puolustaakseen turvallisuusintressejään ja olla mukana energiahankkeissakin, joita pidetään tärkeinä EUn eriytetylle energiahankinnalle. No niin, lopettakaamme tähän ja sanoisin vielä, että olisi kiva kuunnella kommentteja kollegoilta. Minä todella toivon, että mietintö sekin osaltaan johtaa Euroopan unionin näkyvämpään rooliin. Bene, grazie collega Kirilov. Kiitoksia Kirilov tästä johdannosta. Haluaisin nyt käyttää puheenvuoron lyhyesti, koska minun teki suuren vaikutuksen eräs panelistien esiin tuoma asia, joka liittyy Vuoristokarabahin tilanteeseen. Azerbaijan ja Armenia eivät toivo, että EU olisi paremmin läsnä. Näin he sanoivat. Ja tämä mielestäni todella osoittaa, mikä on EUn auktoriteetti alueella. Kaikki me pyrimme olemaan vuoristo Karabahissa ja muutenkin alueella enemmän läsnä, mutta Tämä läsnäolo ei voi, ei ole suoraa näissä valtioissa. Haluaisin muistuttaa, että Minskin ryhmä on sellainen, että EU ei ole siellä mukana. Ranska on mukana, mutta sekin ilman mandaattia. Se ei ole saanut EUlta mandaattia, vaan se toimii täysin omissa nimissään. Ja siksi pohdinkin, millä tavalla Eurooppa voi toimia ja saada takaisin poliittisen auktoriteettinsa niin, että se ei pelkästään avustaisi, mikä on välttämätöntä, pakolaisia ja tekisi yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja toinen viimeinen viittaus tähän esiin tuotuun päätöslauselmaan. Olen täysin yhtä mieltä ja onnittelen kollega Kirilovia siitä, mitä hän sanoi tämän itäisen kumppanuuden mahdollisesta roolista. Hän viittasi Prahan julistukseen. Siinä on erilaisia sosioekonomisia ja demokraattisia vakauden ja turvallisuuden askeleita ja asteita – ja totta kai myös energian toimitus on tässä mukana. Eli eri aloja liittyy tähän. Mutta jos puhutaan Georgian turvallisuudesta, tähän liittyy tietenkin myös Venäjä, joka ei liity tähän Euroopan unionin itäisen kumppanuuden hankkeeseen. Ja näistä kuudesta maasta Roma, Armenia ja Azerbaijan niillä on tällainen pitkittynyt, jäätynyt konflikti, joka täytyy ratkaista, koska kuuden maan mm, sisäinen konflikti tulee vaikuttamaan suhteisiin, joihin EU on lähtenyt näiden maiden kanssa. Ja halusin kysyä Kirilovilta, uskoiko hän, että että ongelman ratkaisu vuoristo Karabahissa ja suhteiden parantaminen Armenian ja Azerbaidžanin. Eikä se ole ennakkoehto, vaikkakaan ei vielä lopullinen ratkaisu, jotta tämä itäisen kumppanuuden aloite voi onnistua. L'onorevole Bisagic. Ibrisagic. La pronuncia orrenda probabilmente. <laughs> Ehkä äänsin tämän nimen aivan väärin. Näin voi olla. Ja todennäköistä onkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuusi vuotta Euroopan parlamentissa ja olen ihan tottunut siihen, että minua nimitetään ihan miksi vain. Itse asiassa tulen alun perin Montenegron alueelta on syntynyt Bosniassa, joten tunnen konfliktit aika hyvin minä olen itsekin pakolainen ja siitä syystä kuuntelin jännityksellä tätä keskustelua, jota täällä käytiin. Minulla on paljonkin kommentteja, mutta haluaisin keskittyä, koska meillä on äh, hyvin vähän aikaa keskittyä kommentoimaan Kirjolovin mietintöä, koska olen itse varjoesittelijänä EPPssä. Haluan kiittää edustaja Kirjolovia erinomaisesta pohjatyöstä. Se on oikein hyvä teksti, jonka pohjalta käydä keskustelua. Aion esittää useita tarkistuksia siihen, mutta myös haluan vahvistaa tukeani Kirilovin kohtiin, niin kun kysymys on yhteisestä voimakkaasta strategiasta. Siihen minun mielestäni meidän tulee keskittyä, sillä oma kokemukseni on se, että tiedän, että joka kerta kun EUlla ei ollut voimakasta strategiaa, emme myöskään ole kyenneet hoitamaan käynnissä olevia konflikteja. Ja kun, silloin, kun meillä on ollut voimakas strategia, niin silloin olemme kyenneet toimimaan nopeasti vaikkapa Ukraina tai Georgian kriisissä. Ja haluan myös ilmaista tukeni sille, että talous ja yhteiskunta on erittäin vakauttavassa asemassa, on niin sitten tässä suhteessa myönteisiä ehdotuksia. Kriittisempi haluan kuitenkin olla kahdessa kohtaa kysymys on ihmisoikeuksista ja ilmaisuvapaudesta. Ne mainitaan tässä mietinnössä, mutta minusta niitä kannattaa painottaa enemmänkin, varsinkin kun kysymys on maista, kuten Azerbaidžanista, jossa komission mietinnössä, joka meille jaettiin, olemme nähneet, että siellä on näkemyksen nimenomaan samasta asiasta. Ja tämä, tässä mielessä minun mielestäni mietintö ei ole riittävän kriittinen ja aion esittää tarkistuksia tässä suhteessa. Olettaisin kuitenkin, että meillä on useampiakin tilaisuuksia keskustella tästä valiokunnassa, joten päätän tähän. Altri interventi? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. President, thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin tukea rouva Ibrisajikia meidän ryhmämme kantaan liittyen Kirlovin mietinnössä. Haluan hänkin, häntä minäkin onnitella, mutta minä luulen, että tässä on tietyt seikat eivät armenin kohdalla ihan paikkansa pitäviä tässä mietinnössä. Hän on Armeniaa kohdellut kovakouraisemmin kuin mitä tilanne on. Ei ole kyse pelkästään sisäisen pakolaisia, mutta myös pakolaisia, siis armenilaisia, jotka ovat lähteneet ase- siis Azerbaidžanista menneet Armeniaan. Jos ajatellaan väkivaltaisia tapahtumia vaaleihin liittyen, ehkä ei tilanne ole niin kuin vaikutelma syntyy tekstin pohjalta. Totta kai herra Nikolbasjan on journalisti, mutta mitä hän on tehnyt ja tutkintakin on käynnissä, ei liity hänen ammattilisiin toimiinsa, vaan toimiinsa poliitikkona. Joitakin muitakin korjauksia täytyy tehdä tarkistusten myötä muutoin – Hyvä mietintö. Kollega Neitz, prego. Neitz. Thank you, President. Uh, first of all, I would like to apologize. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin pahoitella sitä, että äh, asiantuntijoille sitä, että en ollut paikalla koko ajan, mutta olen kuitenkin nyt lukenut ne. Kun olen kuunnellut tässä kollegoiden puheenvuoroja, niin minusta vaikuttaa siltä, että että meillä saattaa olla erikoisvaikeuksia tai ristiriitoja siitä syystä, että uskomme, että EUna meillä on oikeus esittää valtavia vaatimuksia maille, jotka ovat konflikteissa, jotta ne parantaisivat tapojaan jotta ne toimisivat niiden arvojen mukaisesti, joita me pidämme arvossa. Ja sana pyrimme auttamaan niitä ratkaisemaan konfliktit. Ja kun kuuntelin tässä kollegoita, niin, niin pohdinpa vain, että missä määrin nuo eri asenteet voidaan yhdistää. Eli haluatte, että Azerbaijan tekee jotain, jotta konflikti helpottuisi ja samalla vaaditaan sitä aivan oikeutetusti siis, että demokraattinen tilanne palautettaisiin, että lehdistön pitäisi olla vapaa, poliittisia vankeja olisi ja niin edelleen. Kaikkihan se on tietysti ihan oikein, mutta kysymys on siitä, Onko tämä sellainen asenne, joka rohkaisee Azerbaidžania tai muita valtioita, on kysymys? ottaako se niitä ratkaisemaan konflikti? Pohdinpahan vain. Siis mikä on meidän prioriteettimme? Voisin tietysti ilmaista tämän toisellakin tavalla. Mikä on meidän prioriteettimme? Haluammeko, että nämä maat kaikki omaksuvat meidän arvomme, vai että ne ratkaisevat ensin konfliktit, vai että ne ratkaisevat, tekevät molemmat samanaikaisesti, ja mikä sitten on paras lähestymistapa, jotta näin voidaan tehdä. Minusta tämä vaikuttaa selvältä, ja se on varmasti myös se, mitä te ehdotitte. Eli että maan eristäminen joka tapauksessa ei auta. Me olemme sitä yrittäneet Etelä-Kaukasuksen eri alueilla. Ja muilla naapurusalueilla, eikä se ole toiminut. Se on selvää. Sitoutua pitäisi, mutta millä tavalla? Yritän nyt tarkentaa näitä ajatuksia niin sitten myöhemmin, kun, kun olen tätä Kirilovin mietintöä tutkinut. Se kuulostaa hyvin lupaavalta ja toivottavasti keksin vähän tarkistuksiakin siihen. Mutta siis tämä on minun huolenaiheeni ja tämä ja toinenkin asia. Ja sitten lopetan Minusta vaikuttaa siltä, olen ollut eurooppa-asioiden ministeri maassani vuosina 2000 ja 2003, siis näiden vuosien välillä mukaan lukien vuoden 2001 puolen vuoden puheenjohtajuus. Ja minusta vaikuttaa siltä, että jokainen puheenjohtajavaltio tekee ponnistuksia ja pyrkii tekemään jotain ja sitten ei saada heti tuloksia aikaiseksi. Ja sitten taas asia unohdetaan. Seuraava puheenjohtajavaltio yrittää uudelleen. No tämä nyt on vähän tällaista kärjistämistä, mutta ei täysin. Tässä on vähän liikaa. Aloitettu ja taas lopetettu. On yritetty uudestaan. Jotain muuta. Se ei toimi. Lopetetaan. Johdonmukaisuus puuttuu. Jatkuvuus puuttuu. Ja syvällisen tilanteen ongelmallisuuden ymmärtäminen puuttuu. Tältä minusta vaikuttaa. La parola collega Mirski, prego. Godatie kolēģi, godaties Krilo kungs, es iepazinos ar jūsu ziņojumiem projektu. Haluaisin kiittää herra Kirilovia. Olen lukenut mietintöluonnokseen ja olen kovasti kiinnostunut vielä täsmällisempiin tietoihin joissakin asioissa. Esimerkiksi kohta viisi. Siinä puhutaan etuoikeutetusta konfliktin ratkaisusta. Puhutteko tässä Venäjästä vai kehen viittaat? Jos puhutte Venäjästä, niin kirjoitakaa sinne Venäjä. Sitten kohta 12 puhutaan etnisestä puhdistamisesta. Puhutteko Georgiasta vai Abhaasiasta? Voisitteko tarvita täsmällisempää tietoa. Itse olen käynyt Etelä-Ossetiassa. Siellä Georgian armeija on surmannut yli tuhat ossettia. Siis kenestä te oikein puhutte, herra Kirilov? Minun mielestäni täytyy puhua täsmällisemmin omassa mietinnössäni. Kiitos. Ultimo intervento. Kiitos Mirski. Ja nyt vielä Kelam halu, haluaa ehkä esittää tarkentavan huomion. Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän kollega Neitsin huolenaiheet. Minusta meidän täytyy olla johdonmukaisia. Tietysti tulisi välttää se, että pakotamme nämä maat, itsenäiset maat hyväksymään suuran mallimme. Mutta samalla on muistuttaa meitä siitä, että nämä kolme Etelä-Kaukasuksen valtiota ovat Euroopan neuvoston jäseniä ovat siksi tulleet omasta vapaasta tahdostaan ja näin ollen sitoutuneet samoihin sitoumuksiin. Ja tämän takia on aivan ymmärrettävissä, että meidän tulisi olettaa, että ne käyttäytyvät ja kehittävät näitä kyseisiä arvoja. Allora, la replica al collega Kirilov. Prego. Vielä Kirilov ja sitten pikaiset panelistien puheenvuorot. Kiitos puheenjohtaja. Aloitetaanpa teidän kommenteillanne, totta kai. Ensinnäkin puutuitte EUn toimeksiannon lukkoon lyömiseen. Oikeastaan ensi kertaa parlamentissa meidän tätä käsitelläänkin, pitää paikkaansa on olemassa vahva Euroopan unionin maa, joka on tässä mukana paljon, siis Ranska. Mutta kun ajatellaan Lissabonin sopimusta, joka nyt jo on voimassa – niin meidän täytyy löytää jotain mekanismeja, jotta ensinnäkin pystymme puuttumaan paremmin neuvotteluprosesseihin. Joskus ainakin konflikt, eh, komissio saa ristiriitaisia tietoja siitä, mitä on vireillä ja käynnissä. En ymmärrä, miksi sitten Ranska, joka olisi sen vahvassa asemassa, jos se edustaisi eurooppalaista mandaattia. Tämä on yksi tapa lähettää poliittinen eurooppalainen viesti. Totta kai tästä täytyy keskustella. Kollegat sanovat, mitä sydämellään on, mutta aika outoa, että me Euroopan unioni emme tiedä, emmekä sano vihaustakaan, mitä siellä on käynnissä. Ehkä se on yksi syy siihen, miksi niin pitkään prosessit jatkuivat ja jatkuivat. Sitten toiseksi vuoristokarabahista. Minä olen kyllä sitä mieltä, että meidän täytyy Venäjä saada mukaan. Ja on tulossakin mukaan. Olemme kuulleet Moskovan julistuksesta tietäkseni. Näinä päivinä on tulossa tapaaminen Sotsissa Totta kai Venäjä on läsnä, koska se on myös Armeniassa sotilaisesti läsnä. On se hyvä saada siis mukaan vuoristokarapahinkin tiimoilta. Toivottavasti ei sitten synny jännitteitä, jos ajatellaan, että me olemme vahvemmassa osassa siellä. Meidän pitäisi olla siellä paremmin mukana. Ja katsotaan prosessia ilman, että luodaan kytköksiä syyttä tai suotta. Turkkikin pitää saada mukaan. Brisagis, thank you very much for Ibrasagic, kiitos kauniista sanoistanne. Totta kai puutu vielä ihmisoikeusjuttuun. Mutta siihen, mitä Rova Neitz sanoi. Kyllä, meillä pitäisi olla mandaatti ja rohkaista alueen maita ilman, että on mitään ennakko-odotuksia, vaan että me haluamme ylipäätään saada aikaan edistystä. Epäilemättä jossain vaiheessa sitä tulee. Mutta samaan aikaan siksi asetan etusijalle myös vahvemman poliittisen roolimme. Ja jälleen kerran poliittista särmää toistaakseni sen, mitä tohtori Cowen totesi, koska se, että me olemme vahvemmin läsnä siellä – konfliktien ratkaisussa. Varmasti meillä olisi enemmän vipuvoimaa myös ihmisoikeuksissa ja demokratisoitumisessakin. Siis jos me onnistumme tässä katsomaan tätä tästä näkökulmasta, jos ei ole tätä vipuvoimaa ja on vain poliittisesti mukana, niin ei retoriikka mihinkään vie. Euroopan neuvosto siellä on, he ovat jäseniä, ihmisoikeustuomioistuimessakin, ja totta kai sielläkin on päätöslauselmia tehty, ne on mainittu mietinnössäkin siellä parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Siis tästä täytyy löytää tasapaino. Totta kai toivomme edistystä noissa maissa. Ja kuten tiedätte, minun mielestäni se ei välttämättä ole hyvä ajankohtakaan, koska juuri, juuri ennen lomia jotain vuoropuhelu oli vireillä. Minulla on sellainen tuntuma, ainakin epävirallisesti, että nämä vankit vapautettaisiin vuoden loppuun mennessä. Nyt päätösvalmiselman jälkeen on 99 samanlaista henkilöä vapautettu armaduksella, mutta täällä on vielä kaksi vangittuina. Minä vaarin tässä konkreettisia toimia. Nimenomaan tästä syystä otan tämän myös päätöslauselmaan nämä kaksi vankia Sitten herra Liiviksen puheenvuorosta. Olen samaa mieltä pakolaisasiasta ja minä voin vain tukea tätäkin. Tässä sitten väkivallan käyttö. Tätä nyt käsitellään kuitenkin parlamenttina. Herra Mirski mutta tämä nyt on aivan selvää, mitä tässä tarkoitan. Totta kai ajatellaan tässä Etelä-Osetia, Abhasia. Ja totta kai nämä etuoikeutetut intressit ovat ihan selvä kuin pläkki. Ehkä keskustellaan siitä myöhemmin tai mietitään sitten jotain ehkä muuta tarkistuksen pohjalta, mutta yhtä lailla selvää on myös. Tämä termi on ihan selvä Emme voi sitä sietää, tätä puhdistusta. Tahdistuksen puolelta voidaan käydä keskustelemaan, mutta kyllä teksti puhuu puolestaan. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Quindi un, intervento. Nyt sitten vielä pikaiset loppukommentit. I just wanted to answer your question about... Niin puheenjohtaja, halusin vastata teidän kysymykseen, joka koski, koski Euroopan unionin roolia vuoristokarabahissa. Luulen, että tässä saattaa olla väärinkäsitys en sanonut, että Azerbaijan ja Armenia toivottavasti Euroopan unionin tervetulleeksi vuoristokarabahissa, se on valitettavaa. Mutta sanoin, että Euroopan unioni voisi olla siellä tärkeässä roolissa mahdollisesti ratkaisun jälkeen sotilaisapuolella, siviilipuolella. Se voisi varsinkin auttaa siirtymäytyneitä henkilöitä palaamaan alueelle mutta tällä hetkellä Euroopan unionilla ei ole riittävästi uskottavuutta Azerbaidžanissa tai Armeniassa tähän rooliin. Muistakaa, että tähän päivään mennessä tuolla alueella ei ole käyty ja sille ei ole tehty, siirtymäytuneen henkilölle ei ole tehty mitään. Euroopan unionin täytyy siis syyttä syystä rakentaa tuota uskottavuutta azerbaiджanilaisten ja armenialaisten silmissä ennen kuin konflikti ratkaistaan ja ehkä sitten toivottavasti jonain päivänä, kun konflikti on ratkaistu. Bene, credo che possiamo concludere. Vi ricordo che... Eh... Kiitos. Nyt sanoisin vielä, että tarkistusten jättämisen määräaika sitä on siirretty ja se on nyt keskipäivällä 17. helmikuuta Eli teillä on siihen asti aikaa jättää tarkistuksia. Kiitän vieraitamme. Pidämme aivan lyhyen tauon ennen kuin siirrymme käsittelemään seuraavaa kohtaesityslistalla, eli eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä itäisiä maita, ja käymme keskustelua komission kanssa. Bene, colleghi, riprendiamo i nostri lavori. No niin, hyvät kollegat, voimme jatkaa työtämme. Tänä aamuna käytiin keskustelua Euroopan unionin naapuruusstrategiasta ja nyt keskitymme käsittelemään itäistä kumppanuutta. Aamulla korostettiin, kuinka tärkeä tämä keskustelu on. Sen aikana annamme poliittista suuntaa sille toiminnalle, jota komissio näissä maissa tulee tekemään. Meiltä odotetaan, että valvomme yhteisön varojen hyvää käyttöä, mutta myös näiden varojen kohteita sen perusteella, mikä on mielestämme yhteisen ulkopolitiikan painopistealueemme. Kuten tiedätte, komissio on hyväksynyt uudet vuoden 2011-2013 painopistealueet ja tässä vaiheessa komissio toimii asiassa. Meillä on nyt erilaisia asiantuntijoiden laatimia analyysejä käytössämme, jotka voivat auttaa tässä keskustelussa. Ja Prahan huippukokouksessa vuonna 2009 perustettiin tämä itäinen kumppanuus ja samoin 2009 komissio aloitti näiden maiden, kumppanusmaiden rahallisen tukemisen. Nyt annan puheenvuoron herra John Kirille. Hän vastaa Ukrainasta, Moldovasta, Etelä-Kaukasuksesta Relexissä. Hän voi esittää meille tiiviisti nyt sen, mitä työtä komissio on tältä osin tehnyt Ja mitä suunnitelmia tälle maantieteelliselle alueelle on vuosien 2011 ja 2013 varalle? Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia kovasti arvon parlamentin jäsenet. Olen iloinen, että voin keskustella näistä näkemyksistä liittyen välitarkasteluun ENPissä, ENPI siis. Se koskee itäisiä naapureita, mutta myös Venäjää. Alustuksestaan haluan sanoa muutaman sanan, mikä on tarkoitus, mitkä ovat johtopäätökset ja mikä on välitarkastelun puitteet. Sitten käyn läpi maat maakohtaisesti ja sitten olen totta kai käytettävissänne, jos teillä jotain kysymyksiä on esittävää. Muistan, että, että välitarkastelun tarkoituksena on tarkastella strategisesti enpi-maita ja, ja syntyviä suhteita EUn kanssa – Tämän myötä voimme tehdä mukautuksia meidän strategiassamme, jos on tarpeen. Tärkeimmät johtopäätökset välitarkastelun pohjalta ovat se, että useimmissa maissa on merkittävää syventymistä tapahtunut, ei tosi merkittäviä muutoksia suhteessa Euroopan unioniin. Näissä strategia on määritelty maakohtaisissa kertomuksissa. Se on edelleen pätevää tekstiä, siksi meidän miettiä, mikä on kaikkein tärkeintä ENPI-toimintasuunnitelmissa. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa se, että kun suhteet syvenevät, varsinkin itäisen kumppanuuden myötä, että se näkyy kunnolla myös ENPissä eri ohjelmissa. Minä palaan yksityiskohtaisemmin tähän Venäjän ja valko osalta. No sitten itse välitarkastelun puitteet. Itäinen kumppanuus ja rahoituskriisi ovat vaikuttaneet EUn suhteisiin kumppaneihimme ja myös rahoitustukeen näille maille. Itäinen kumppanuus perustuu uuteen näkemykseen EUn suhteiden kehityksestä Armenia, Azerbaidžanin, valko Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa. Se, se käynnistettiin viime toukokuussa Prahassa ja se on kaikkein tärkein muutos välitarkastelussakin otet, tärkeimpänä muutoksen otettu huomioon. Kumppanuuden tärkeimpänä tavoitteena on luoda olosuhteet sille, että voidaan luoda assosiointisopimus ja lähentää taloudellisesti EU ja näitä maita. Mahdollinen assosiointisopimus saattaa johtaa myös vapakauppa-alueisiin ja viisumijärjestelyihin. Se riippuu kuitenkin maiden valmiuteen täyttää ehdot. Tämä on tärkeintä prosessissa. Meidän täytyy jatkossakin auttaa maita niin, että voidaan neuvotella ja valmistella sopimuksia. Enpi on seuraavalla tavalla vaikuttanut tähän, aivan konkreettisella tasolla. Eurooppa-neuvosto maaliskuussa viime vuonna antoi 350 miljoonaa lisää itäisen kumppanuuden tueksi. Enpin kautta, kun ajatellaan alueellisia kansallisia ohjelmia, niin varoja käytetään kattavaan instituutioiden rakentamiseen, alueelliseen kehittämiseen ja monikeskisen yhteistyöhön, jotta voidaan valmistella instituutioiden rakentamisohjelmaan. Komissio ja kumppanihallitukset ovat jo aloittaneet avun erittelyn niiden instituutioiden osalta, joihin sitoudutaan uusien oikeudellisten puitteiden pohjalta Alueelliset kehitysohjelmat liittyen meidän kohesiopolitiikkaamme tulevat käyttöön 2012. Monenkeskisen ulottuvuuden rahoittaminen itäisessä ulottuvuudessa edellyttää myös temaattisia puitteita, niin kutsuttuja lippulaivahankkeita, mutta edellyttää myös kansalaisyhteiskuntafoorumia. Me haluamme, että meille tulee myös alueellinen kansalliskokous, edustajakokous, ja Euronest Itä on myös tärkeä panos kumppanuuteen. Paitsi että meillä on itäinen kumppanuus poliittisena puitteena suhteissamme, niin uusi NP-ohjelma tarjoavat myös useita mahdollisuuksia tukea alueellisista yhteistyöhankkeita, muun muassa Musta meren synergia tai ulkon, pohjoinen ulottuvuus. Sitten vielä talouskriisistä. Sekin on iskenyt alueeseemme kovaskouraisesti, vaikka se on ilmennyt eri tavoilla eri maissa, niin kuitenkin tämä liittyy maksutaseeseen ja budjettialijäämien epävakauteen pankkialalla ja siihen, että useissa maissa kasvu on miinusmerkistä ollut. Me olemme totta kai pyrkineet puuttumaan myös äh, muutos, äh, kauppataseisiin, ja budjettivajeisiin. Mukana on myös IMFn paketit. Me olemme tehneet jo päätöksen Georgian ja Armenian osalta. Tämän lisäksi me keskitymme myös investointien edistämiseen, liikenteeseen, ympäristöön, pk-yrityksiin, lähinnä niin kutsutun naapuruusinvestointivälineiden avulla niiden määrä kasvaa. Me tarjoamme myös investointipankkin tukea. Investointipankki keskittyy totta kai pankkitoimintaan se, että saadaan lisää pääomaa tärkeimmille pankeille. Välitarkastelussa on käynyt selväksi, että ENPI ei voi palvella pelkästään lyhyen aikavälin kriisivälineenä. Kuitenkin se myös vireyttää kestävää kasvua ja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tukee uudistuksia, lähentää maita EUn standardeja, varsinkin itäisen kumppanuuden alueella, energia, ympäristö, liikenne ja kauppa. Jos sitten mietitään painopistealueita itäisessä kumppanuudessa ja maissa, yleensä hyvä hallintotapa, kumppanuus, toimintasuunnitelma, täytäntöönpano, tärkeimmät, tärkeimmät alat, kauppa, liikkuvuus, energia, ympäristö – ne edelleen ovat keskiössä. Näillä alueilla tarvitaan lisää tukia keskipitkällä pitkällä aikavälillä useimmissa tapauksissa. ENPI-tuki onkin jatkoa aikaisemmille ohjelmille. Nyt sanoisin muutaman sanan eri maiden erityispiirteistä. Ukraina on itäinen kumppani ja on siinä pioneeriasemassa, vaikkakin nyt odotellaan vielä vaalien tuloksia. Molemmat ehdokkaat ovat sitoutuneet kuitenkin siihen, että lähestytään EUta. Se on totta kai myös rahoitustuenkin keskiössä. Välineet tässä prosessissa sisältävät assosiointisopimuksemme, assosiointiagendan, toimintasuunnitelman ja viisumisopimukset ja luovutussopimukset. Se liittyy myös poliittiseen hallintotapaan, Siinä tarvitaan myös läpinäkyviä instituutioita, jotta saadaan kasvua investointien avulla. Me haluamme tukea myös Ukraina energia-alalla, koska viime vuoden kuluessakin on mukana myös kaasualalla tullut uudistuksia. Energiahaasteet Ukrainassa edelleen edellyttävät huomiotamme. Varmasti tuessa on mukana myös energialan uudistaminen ja energiatehokkuus. Moldovasta. Uusi hallitus Euroopan myönteisen ohjelminen on erinomainen mahdollisuus edistää uudistuksia. Siksi olemmekin vastanneet Moldovan pyyntöön lähettää asiantuntijoita tärkeimpiin ministeriöihin. Moldovahan on köyhin näistä maista ja se saa tukea myös sosiaaliturvassa, koulutuksessa, työmarkkinoissa ja 50 prosenttia kaikista määrärahoista osoitetaan luottamustoimiin Transnistrian kohdalla Georgiassa. etelä on ollut ENPI-toimia, mutta ne keskeytettiin, kuten Abhaasiassakin, konfliktin takia 2008 elokuussa. Konfliktin jälkeisissä toimissa me olemme täyttäneet välittömät tarpeet, mutta tämän lisäksi, mitä me olemme tehneet painopistealueella, me jatkamme kuitenkin inhimillisten seurausten helpottamista niin, että autetaan – maan sisäisiä pakolaisia. Rakennamme myös luottamusta jatkossa, paitsi että annamme ihmisoikeuksille, lehdistönvapaudelle ja kansallisuuden kehittämiselle tukea. Tämäkin on osa ENPI-ohjelmaamme Georgiassa. Armeenialle annettava tuki on sisältänyt painopisteen alueen nimenomaan lähentämistä sääntelystä, kun ollaan valmistelemassa assosiointia. Me olemme keskittyneet myös liikkuvuusasioihin. Asiantuntijaryhmämme oli mukana 2008 vaalien jälkeen. Sillä oli tärkeä arvostettu roolikin armeijan johdon neuvon, neuvonannossa ja osana NP-toimintasuunnitelmaa. Me olemme valmiita antamaan myös yksityiskohtaisempaa apua, kun normalisoidaan armeijan Turkin suhteita. Jälleen tässäkin on rahoitusta tulossa NPistä. Azerbaijanin aikaansama edistys toimintasuunnitelmassa on ollut hidasta ja epätasaista. Olemme huolestuneet ennen kaikkea viestimien vapaudesta, ihmisoikeuksista, kansalaisyhteiskunnan asemasta ja siksi eh, siihen kiinnitetään erityistä huomiota tuena muodossa. Sitten rauhanomainen ratkaisu vuoristokarapa-konfliktissa. Me olemme valmiita antamaan siihen erityistukea. Se liittyy kaikkiin konfliktin ratkaisupuoliin mukaan lukien myös kansalaisyhteiskunnan toimet. Valko-Venäjän välitarkastelussa jouduttu lykkäämään tätä vuodella ottaen huomioon myös neuvoston päätelmät viime vuoden marraskuulta. Tässä on huomioitu myös suunnitelman lopputulokset. Välitarkastelu perustuu myös viimeaikaiseen demokratisoitumiskehitykseen, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioon. Jos ajatellaan kansallista ohjelmaa, niin sitä jatketaan nyt yhdellä vuodella, vuodella jotta voidaan päästä vuoteen 2011 ja uusi ohjelma alkaa 2012 ja jatkuu vuoteen 2013. Lopuksi Venäjää koskeva rahoitus. Se tulee lähinnä alueellisesta ja alueiden välisestä enpimäärärahoista. Me olemme vähentäneet ohjelmointia, koska Venäjä ei halua eikä tarvitsekaan kahdenkeskistä rahoitusta. Me liitty jatkamme rajayhteistyötä, koska siellä Venäjältäkin on tulossa rahoitusta ja on täysin sitoutunut siihen. Tuessa on mukana myös yliopistoopetus akateemisen ohjelmineen. Siinä tuetaan myös ihmisoikeuksia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Eli yhteenvetona EMPI, yhteinen kumppanuus, ovat tärkeällä siellä ponnistelussa vahvistaa suhteita itäisten kumppaneiden kanssa. Minä toivon, että olen kuvailut teille sitä, miten ENPI pyrkii tukemaan poliittista assosiointia, kuten myös taloudellista integraatiota. Kiitoksia kovasti teidän niin Minä olen varmis vastaamaan kollegoiden kanssa kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much. And... Seuraavaksi listallani on Vigenin. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, briefly, uh, I have a question regarding... Minulla on kysymys, joka koskee hitaista kumppanuussuhdetta. Euronest ehkä piakkoin luodaan maaliskuun loppuun mennessä. Ja on hyvä, että meillä on tällainen foorumi, monenvälinen foorumi, jossa voidaan keskustella näistä eri asioista. Seuraava kysymys, joka saattaa ehkä kuulostaa vähän provosoivalta. Vaikuttaa siltä, että jotkut kumppanit olivat sitä mieltä, että itäisen kumppanuuden lisäarvo on siinä, että se tarjoaa enemmän kokouksia. Ja kun puhutaan hankkeiden rahoituksesta, niin on odotettu enemmän. Ymmärrän, että kyseessä on uusi politiikan ala, varoja, joita myönnetään itäisen kumppanussuhteisen niin tämä on uusi asia jäsenvaltioille ja myös itäisille kumppaneillemme. Miten arvioisitte itäisen kumppanuuden aikana toteutettuja hankkeita tähän mennessä? Ja ajatteletteko, että tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa, itäisen kumppanuuteen myönnettäviä varoja lisätään. Sitten minun on kysymys varsinkin valko -Venäjästä. Meillähän ei ole kumppanuusyhteistyösopimusta, joka olisi voimassa. Ja väliaikaissopimuskaan ei ole voimassa. Samalla valko osallistuu aktiivisesti itäisen kumppanuuteen. Näin olemme kuulleet komissiolta, että voiko Venäjä haluaa olla mukana koko prosessissa. Mingarelli totesi äskettäisellä vierailulla meidän valiokuntamme, että tavoitteena on ehkä käynnistää uudelleen neuvottelut kumppanuusyhteistyösopimuksesta. Onko tähän jonkunnäköinen aikataulu? Ja mikä on tämä uusi poliittinen vuoropuhelu, jota käydään valko kanssa? Mikä teidän strategianne on <clears throat> suhteessa valko tällä hetkellä? Esitän nämä kysymykset siitä syystä, että ne ovat yksi kaikkein tärkeimmistä tai suurimmista ongelmista meille, varsinkin kun puhutaan Euronastin yleiskokouksen luomisesta. The floor to Madame Nets. Nets. First of all, I would like to thank the Kiitoksia. Haluaisin kiittää komissiota tästä tiedonannosta. Minä kysyisin kansalaisyhteiskunnasta kussakin maassa. Vaikuttaisi siltä, että ainakin pyrkimyksenä on saada kansalaisyhteiskunta mukaan kehittämään kansallisia suuntaantavia ohjelmia, mutta jossakin maissa se ei ole mikään kovin helppo juttu, kun ajatellaan yleistä tilannetta. Miten selviätte siitä? Haluaisin tästä täsmällisempiä tietoja. Kiitos. Any other colleagues raising question? Haluaako joku muu kollega käyttää puheenvuoron? Herra Ki, voitte vastata. I, I think the, um... Jos katsotaan tästä kumppanuutta, sehän on edelleen täytäntöönpanonsa osalta vasta käynnissä, niin meillä on kahdenvälinen ulottuvuus, jolla on selkeät tavoitteet, kun tarkastellaan sitä, mikä on tarjolla kumppaneillemme. Jos, e- ja jos ehdot täytetään, niin mahdollinen assosiaatiosopimus sisältäen mahdollisen kattavan vapaakauppa-aluesopimuksen ja lisäämme myös näin ihmisten liikkuvuutta, kuten myös vahvistamme yhteistyötä eri alueilla, kuten vaikkapa energia-alalla. Tämä on selkeä esitys mielestäni. Ja minun vaikutelmani on se, että hyvin myönteisesti kaikki kumppanit ovat siihen suhtautuneet. Kuten totesitte, puheenjohtaja, Neuvottelemme nyt juuri assosiaatiosopimuksista kahden maan kanssa, Ukrainan ja Moldovan kanssa. Ja valmistelemme neuvotteludirektiivejä neuvostossa näiden kolmen Etelä-Kaukasuksen maan kohdalla. Kun tarkastellaan sitten monenvälisiä ulottuvuuksia, niin itäisen kumppanuuden yksi uutuuksista on se, että otetaan käyttöön tällainen monenvälinen ulottuvuus, joka mielestäni tuo yhteen kumppanimme Euroopan unionin kumppaneiden kanssa. Se vie eteenpäin vuoropuhelua, helpottaa ymmärtämistä sen suhteen, mistä EUn säännöstössä on kysymys useilla eri alueilla. Tämä on uutuus ja ainakin ne reaktiot, joita minä olen kuullut, on, että asiaan on suhtauduttu hyvin innokkaasti kaikkien maiden puolelta. En ole ihan varma, että ymmärsinkö kysymyksen, joka koski allokaatiota. Se, mistä tässä on kysymys suuntaantavissa ohjelmissa, jotka kattavat aikavälin 2011-2013, niin ENPI ja äh, sitten 50 miljoonan euron summa, niin näiden suhteen aloitamme jo toiminnat vuonna 2010 ja sen jälkeen seuraa lisätoimia. En tiedä, otetaanko käyttö vielä lisää voimavaroja Riippuu tietysti budjetista, ei vielä on liian aikaista sanoa. Valko-Venäjästä toteaisin, että vuonna 2008 muotoilimme ne viisi aluetta, joilla haluaisimme nähdä edistystä. Jos tavoitteena olisi olla lähesimmässä suhteessa valko -Venäjään. Tämä sitten johti viisumikielon keskeyttämiseen ja sen jälkeen tämä keskeytys on jatkunut muutaman kertaan, kun noita on huomioon se edistys, jonka olemme nähneet. Neuvosto on ryhtynyt kahteen toimeen. Yhtäältä komission tulisi valmistella ehdotus niin sanotuksi yhteiseksi väliaikaissuunnitelmaksi – niin kauan kuin vielä meillä ei ole sitovampaa suhdetta valko -Venäjään. Eli tällä rintamalla mennään eteenpäin. Ja lisäksi neuvosto pyytää valmistelemaan neuvotteludirektiivejä, jos poliittiset olosuhteet sen sallivat, jotta ryhdyttäisiin neuvottelemaan viisumi Äh, vapauden mahdollista myöntämisestä. Edistystä siis pitää saada aikaiseksi näillä viidellä alueella ja sitten selkeästi tiedotamme, että näin on. Ja silloin otamme esille sen, mitä voimme viranomaisille tarjota. Tämä siis on periaatteessa lähestymistapamme. No sitten kansalaisyhteiskunnan mukanaolosta Niillä on kyllä paljon yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan. Ensinnäkin näiden edistysraporttien laatimisessa. Ja niissä me hyödynnämme kovasti niitä raportteja, joita saamme ja arvioita, joita saamme kansalaisyhteiskunnalta ja pyrimme järjestelmällisesti niitä ottamaan mukaan. Toiseksi pyrimme toimintaohjelmassa yksityiskohtaisemmin käsittelemään näitä asioita. Kiitoksia. Thank you. Mr. Galler. Galler seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös tähän esityksistä. Tiedätte, että periaatteessa tämä valiokunta ja parlamentti tukevat tätä politiikkaa. On meidän etymme mukaista, että pääsemme suhteessa näihin maihin eteenpäin. Kysymykseni olisi seuraava. Ja tämä liittyy ehkä siihen, miten politiikkaa voitaisiin konkretisoida. Haluaisin kuulla teiltä jokaisesta maasta ainakin yhdestä EU-hankkeesta konkreettisesti, josta olette ylpeitä. Miten voisin kaupitella kotona näitä hankkeita? Georgia, Ukraina, Moldova, Azerbaijan ja ehkä vielä Valko-Venäjä. Voisitteko nimetä jokaisen maan kohdalta yhden hankkeen siitä, mitä suunniteltiin vuonna 2007 ja mikä nyt tähän alkuvuoteen 2010 mennessä on onnistunut erityisen hyvin. Tätä voisin sitten kertoa eteenpäin kotimaassani. Mr. Protasiewicz. Protasiewicz. Kiitos puheenjohtaja. Ette varmasti ylletty, että minä kysyin totta kai valko mutta viitan tästä myös kysymykseen, jonka herra Vigenin otti esille. Ja sitten tämä asiakirja, oikeastaan ainoa, jonka komissio on laatinut liittyen ENPiin ja nimenomaan valko liittyen tämä yleinen kertomus ei kerro valko Totta kai ehkä on nyt tullut korkea aika kysyä teiltä nimittäin jo tätä toista osaa 2007-2013 kautta, kun ajatellaan tätä vuotta, siinä on minun mielestäni tässä on kaksi painopistealuetta valko -Venäjällä. Ensinnäkin otetaan käyttöön tai saatetaan päätökseen viisumijärjestelysopimus niin, että voidaan lisätä ihmisten välistä yhteydenottoa ja avata EU valko mutta toinen kysymys tällä rinnalla on yhtä tärkeää. Se liittyy neuvotteluihin valko viranomaisten kanssa. Ne etenevät aika nopeasti ja kuten täällä todettiin, aika lupaaviakin tuloksia on saatu. Mutta ongelmana on se, että samalla aikaan valko viranomaiset hyvin tiukalla tavalla ainakin pyrkivät rajoittamaan kansalaisyhteiskunnan osallistumisen tai opposition osallistumiseen. Siksi kun tutustu tässä lukutietoihin budjetissa, joka on valko määrätty kansallisiin ohjelmiin, niin totta kai 20 miljoonaa vain, no olkoon niin, koska tilanne on siellä poikkeuksellinen, mutta 70 prosenttia määrärahoista – meni sosiaalisen ja taloudellisen kehitykseen 30 demokratian ja hyvään hallintotapaan. Nyt kyse on siitä, onko mahdollista lisätä toista kautta varten talousarviota. Se on äärettömän tärkeässä keskeisessä asemassa valko suhteessa. Me tuetaan demokratia kehittymistä ja hyvää hallintotapaa. Kuten totesin, valko tekevät kaikkensa – potkaistakseen kansasyhteiskunnan ja varsinkin demokraattisen opposition ulos tästä hankkeesta. Jopa maltillisemmatkin tahot, jotka ovat hyväksyneet sen, että asteittain siirrytään demokratiaa kohti, niin viranomaiset siellä pyrkivät sysämään syrjään niin, etteivät nämä tahot, oppositio esimerkiksi, voi millään tavalla osallistua näihin EUn ja valko välisiin suhteisiin. Kiitos. Any other question? Onko muita kysymyksiä? Herra Kiin, vastauksenne, olkaa hyvä. Answer the last question and then perhaps, uh... Kiitoksia kovasti. Vastaan näihin kysymyksiin ja pyydän sitten kollegani tässä oikealla vastaamaan myöskin joihinkin kysymyksiin. Ensinnäkin vastauksena Prostitutievicille, että me tiedämme, että teillä on oikein hyvä yhteistyö EUn kanssa. Ja kun otetaan huomioon poliittinen tilanne, jota ei ole selvännetty, niin tämä nimenomaan on johtanut siihen, että olemme lisänneet vielä vuoden olemassa oleviin suuntaantaviin ohjelmiin. Mainitsemme luvut näin ollen kattavat hyvin pitkän aikavälin. Ja tavoitteena on vain se, että pyrimme tekemään suunnittelua, varovaista suunnittelua tilanteessa, jossa meidän täytyy ottaa huomioon useita mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ja näin tehdäänkin sitten puolivälin arviossa, toivottavasti vuoden kuluessa. Haluaisin myös todeta, että luonnollisestikin se, mistä keskustelemme koskee ENP-apua kansallisten suuntaantavien ohjelmien puitteissa. Meillähän on tietysti muitakin välineitä, vaikkapa ihmisoikeusdemokratia, kehitys, jotka mainitsitte, ja yksi on esimerkiksi eurooppalainen demokratia- ja ihmisoikeusväline, toinen on taas paikallisviranomaiset ja muut kuin valtion to- toimijatahot, se mahdollistaa meille toiminnan tietyssä yhteydessä, jotta voimme viedä eteenpäin tavoitteita näillä aloilla. Ja se on tietysti erityisen tärkeää, varsinkin valko puolella. Äh, Mr. Chairman, if I may... Puheenjohtaja, jos sopii. Tämä liittyy täytäntöönpanoon ohjelmissa voin toimittaa teille myös vuotuisen toimintakertomuksemme liittyen näihin tuloksiin, mitä voidaan oppia, mutta tämä on hyvä tilaisuus myös antaa teille noin lonkalta esimerkkejä. Niitä minä käytän, kun puhun naapuruspolitiikassa. Ensimmäiset ensimer- esimerkit liittyvät siihen, mitä kuulimme jo iltapäivällä aikaisemmin pitkittyneistä konflikteista Ukrainan ja Moldovan välillä – me olemme vuosien ajan jo rahoittaneet rajavalvontatukia ja poliisiviranomaisia on tuettu ja 17 valtiota siellä mukana. Ensinnäkin pyrimme saattamaan yhteen poliisi- ja tuliviranomaiset integroidulla tavalla, ei pelkästään asianomaisessa maassa, vaan molemmin puolin rajaa ja mukaan lukee myös Transnistria nimenomaan, että voidaan hälventää niitä kielteisiä vaikutuksia, joita on petoksilla ja kansainvälisellä rikollisuudella näissä pitkittyneissä konflikteissa. Molemmissa tapeissa meillä on myös kahdenkeskiset ohjelmamme, joissa mietitään, mitä voidaan oppia konkreettisesta yhteistyöstä tulli- ja rajavalvonta-alalla. Ja tässä otetaan mukaan myös uudistusohjelmiin Ukrainassa ja Moldovassa oikeuspuolella. Siellä me olemme kytkeneet sen vielä kiinteämmin myös siihen, mitä velvoitteita Ukrainalla on luvuttamissopimuksessa. Sitten me olemme aika lailla vaikuttavallakin tavalla tukeneet maan sisäisiä pakolaisia. Ennen kaikkea kun olemme pystyneet puuttumaan nuorison vankilajärjestelmiin, se on ollut silmipistävää. Se on, siellä tuomioistuinlaitos ja rikosprosessi on toiminut huonolla tavalla, mutta ajatellaan myös olosuhteita, joissa heidät tuomittiin, mutta myös sitten, minkälaisiin vankiloihin heitä pantiin. Tässä meillä on aika luotettavia lupavia tuloksia saatu aikaan tässä hyvin vaikeassa aiheessa. Armeniassa sitten olemme pärjänneet aika hyvin myös ammattikoulutuksen saralla ja vaikuttaneet koulutusjärjestelmään ylipäätään. Azerbaijanista mainitsisin ehkä ennen kaikkea energiatehokkuuden. Olemme siis puuttuneet tähän maahan, jolla on paljon öljyvaroja – energiatehokkuutta voitaisiin kehittää myös kotitalouksissa ja käyttää myös puhdasta energiaa. Myös meidän näkyvyytymme on lisääntynyt. Tässä palaan muuten myös aikaisempaan kommenttiin kansallisyhteiskunnasta Azerbaijanista. Meillä oli 6-7 sopimusta hyvin tärkeässä aiheessa nimittäin se nyt on vielä lapsen kengissä, mutta kuitenkin liikehdintää kansallisyhteiskunnassakin. Tässä näin noin lonkalta muutama hyvä esimerkki kokemuksistamme, missä olemme mielestäni pärjänneet hyvin ja pitäneet Framilla tätä poliittista agendaa ja jotain konkreettista tulostakin on saatu aikaan siellä. Mr. Chairman, perhaps I could just add two actions which I think very well... Puheenjohtaja, eikö voisi lisätä kaksi tointa, jotka selkeästi kuvaavat sitä, mitä pyrimme tekemään. Yksi on korkean tason asiantuntijoiden joukko, johon viittasin tässä alustuksessani, joka meillä on Armeniassa. Ja se on nimenomaan se vastine, jota meidän tulee tarjota Armenialle – siinä tilassa, jossa tänä päivänä on, kun haluamme auttaa sen hallitusta löytämään ne avaimet, jotka tarvitaan taloudellisen integraation parantamiseksi, mitä pitää tehdä, jotta sitä voidaan valmistella. Kyseessä on apu, jota Armenian viranomaiset ovat kovasti arvostaneet. Voin todeta, että me teemme näin vastauksena uudelle hallitukselle, joka nyt on käytössä – Ja me saimme sinne paikan päälle jo kaksi taloudellista asiantuntijaa heinäkuussa ja toivottavasti nyt sitten tämän vuoden alussa meillä on isompikin joukko ihmisiä paikalla. Sitten jos puhutaan Georgiasta, niin mielestäni apumme, joka kuuluu ENPI-välineeseen e ja osittain rahoitetaan vakausvälineen pohjalta – Minun mielestäni olemme menestyksellisesti hoitaneet rahoituksen silloin, kun ollaan pyritty helpottamaan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden asemaa. Ja vuonna 2008 olemme pyrkineet edesauttamaan paikallisen kansalaisyhteiskunnan voimavarojen rakentamista. Olemme lisänneet, lisänneet tietoisuuskampanjoita ja Olemme tarjonneet myös yleistä tukea tässä yhteydessä. Mielestäni se on hyvin konkreettista ja erittäin hyvin kohdistettua. Kiitoksia. Grazie. Nessun altro... Kiitos. Ei taida olla muita puheenvuoropyyntöjä, joten voimme päättää työmme tähän. Muistuttaisin, että 18.30 käymme vielä keskustelua Madeline Albrightin kanssa – Tämä koskee Naton strategisen toimintaperiaatteen tarkistamista. Eli noin puolen tunnin kuluttua. Kiitos kaikille.